So, dear colleagues, shall we start? No niin, kollegat, voitaisiinko aloittaa? Afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin ensinnäkin kertoa teille, että Rova Kublerin pite mennä palata Puolaan henkilökohtaisista syistä, joten minä olen tässä nyt sitten puheenjohtajana. Ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen. Jos te hyväksytte nämä muutokset ja jos ei muita muutospyyntöjä ole, niin voimme hyväksyä tämän esityslistaluonnoksen. Mr. Kirillov, yes. Yes. Uh, because uh, the, min- the Spanish min- Koska Espanjan ministeri tulee hieman myöhässä vasta puoli neljältä, niin me alueemme kohdasta 14. Äh, Herra Vienekivlon ja annan Evgenille puheenvuoron tästä aiheesta esittelyä varten. Herra Kirilov, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin kertoa teille lyhyesti nykytilanteesta, joka liittyy siihen, että uudistetaan äh, mm, rakennerahaston yleisasetusta. Nyt äh, varmasti ymmärrätte, että tässä on tiettyjä äh, monimutkaisia kohtia. Viime maanantaina niin ilmoitettiin täysistunnossa tästä asiasta ja se annettiin meidän valiokunnallemme ja tämä mahdollistaa työskentelymme tämän asiakirjan pohjalta Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Ongelma, toimivaltuusongelma on edelleen olemassa. Täysistunnon mukaan työllisyysvaliokunnan pitäisi antaa lausunto tästä asiasta, mutta eh, se haluaa, että sovelletaan eh, artiklaa 50 parlamentin eh, työjärjestyksessä. Se tarkoittaa, että tässä olisi kahden valiokunnan yhteismietintö. Meidän puheenjohtajamme Hübner ei tue tällaista vastuunjakoa ja on sitä mieltä, että Regi olisi tässä vastuuvaliokunnasta vastuvaliokuntana. Kuitenkin nämä äh, valiokuntien puheenjohtajat kokoontuivat viime viikolla Strasbourgissa ja edelleen äh, puheenjohtajakokouksen pitäisi neljäs päivä helmikuuta tästä asiasta tehdä päätös, äh, koska nyt ollaan epävarmoja halutaan kuitenkin olla valmiita yhteistyöhön ja osoittaa hyvää tahtoa, niin haluaisin esittää keskustelun työasiakirjan, enkä siis mietintöluonnosta. Ensimmäinen työasiakirja, siitä keskusteltiin ja tässä esitetään konkreettisia ehdotuksia ja tässä voidaan mennä varmasti syvemmälläkin. Tässä tarkoituksena on vauhdittaa keskustelua parlamentissa. Viimeksi se jäädytettiin, koska meillä oli pitkä viivytys siinä, että löydettiin komission ehdotukseen neuvostossa vastaus. Minä toivon, että parlamentti ei viivytä tätä tätä tarkoitusta yksinkertaistaa asetusta. Minä olen tavannut jo eri poliittisten ryhmien edustajia, varjoesittelijöitä ja uskoisin, että tämä konsensus on saatu aikaan tässä suhteessa. Mitä tulee komission ehdotukseen, sen sisältöön, tähän työasiakirjaan, uskoisin, että pyritään selkeyttämään ja yksinkertaistamaan tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät lähinnä seuraavaan. suurimmat hankkeet, ähm, rahoitusväline ajatellen energiariittävyyteen ja äh, energian uudelleenkäyttöön myös monivuotiset ohjelmat, rahoitus, tieto vuosikertomuksissa ja sitten valtionapu, valtion ja mahdollisuudet jäsenvaltioille käyttää uudestaan niitä summia, jotka tulevat epäsäännönmukaisuuksista nämä ehdotukset ovat aikaisemmin tulleet jo meidän valiokunnastamme ja tarkoituksena on yksinkertaistaa hyvin monimutkaisia sääntöjä yhteisrahoitetuissa hankkeissa. Tässä kriisin aikana tämä on hyvin hankala tilanne. Komission ehdotusta ajatellen minun mielestäni kun halutaan vastata rahoitus- ja talouskriisiin, niin komission paperi on hyväksyttävämpi kuin heinäkuun 2009 ehdotus. Niinpä artikla 77, joka liittyy Euroopan sisällä, sosiaalirahastoon ja sitä rahoituskysymykset. Useimmat jäsenvaltiot olivat tätä muutosta vastaan. Sen sijaan, että muutetaan artikla 77 tuen 82 äh, artiklaa äh, ja siinä 2010 otetaan kahden prosentin ennakkomaksut äh, kohesiorahastosta ja ESRstä haluaisin painottaa, että maita on hyvin vähän, mutta meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta, koska ne ovat kärsineet hyvin paljon. Myös artikla 93, minä tuen sitä, ja siinä puhutaan rahoitussitoumuksista ja nämä jaetaan kuuteen osaan ja ne jaetaan 2008 2008-2013 alalle. Ja äh, sitten 2000, äh, tämä helpottaa 2007 taakkaa ja auttaa siinä, että ei äh, menettää näistä 2000 myöhemmistä sitoumuksista. Tämä pätee varmasti useimpiin maihin ja tämä on erittäin tervetullut askel, koska me tiedämme kyllä, että 2007 oli hyvin vaikea vuosi kun katsomme kaikkia menettelyitä, jotka liittyvät toimi, toimintaohjelmiin. Lopuksi ottaisin esiin sen, että tämänpäiväinen keskustelu sen pitäisi perustua työasiakirjaan ja komission ehdotukseen, ja minä haluaisin, että kollegat esittävät omat kantansa, joiden avulla voidaan laatia seuraavaan regikokoukseen esitysluonnos tai mietintöluonnos. Kiitos valmistelijalle. Ja nyt sitten koordinaattoreille ensin puheenvuoro. Mr. Olbricht. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Niin haluaisin jotain tarkennusta vielä tähän asiakirjaan ja sitten koko tähän asetukseen liittyen. Ehkä olen väärässä, enkä, enkä ole saanut riittävästi tietoa, <clears throat> mutta mitä nyt tässä yleisessä menettelyssä nyt tapahtuu tällä hetkellä? Tietääkseni komission ehdotus on nyt sitten mennyt neuvostoon, sitten sitten eh, jossain vaiheessa Nitsan sopimus muuttui Lissabonin sopimukseksi ja nyt sitten eh, noudatetaan Lissabonin sopimuksen sääntöjä, eikö niin? Ja nyt vasta ollaan tässä yhteispäätösmenettelyssä eh, ja nämä tarkistukset ovat, on tehty tähän alkuperäisen komission tekstiin marraskuun neuvostossa saadun päätöksen perusteella. 100 prosenttia, tämä kuuluisa 100 prosenttia joka maksetaan SRstä. Mikä on tämänpäiväinen tilanne? Nyt tuntuu silti, että, siltä, että yksityiskohtia ei ole riittävästi tiedossa. Mitä nyt tehdään, mikä on tämänhetkinen menettely ja mitä, mihin tavoitteisiin tässä nyt oikein pyritään? Ja, ich möchte auch noch mal, erstens war die... Niin, tämä esitys oli sellainen, että sisällöllisesti sitä ei oikein sanonut mitään selvää. Vaikka koitin tulkkausta seurata, ei tulkitkaan pystyneet seuraavaan, enkä saanut sitä oikein sitten alkuperäiselläkään kielellä. Ehkä saisimme tämän kirjallisesti, jos kerran esittel, äh, äh, valmistelija luki sen kirjallisesti jostain paperista. Se olisi helpompi silloin seurata. Toiseksi haluan sanoa, että koko tässä esittelyssä tämä menettely nyt ei ole käynyt selväksi minä tiedän kyllä, mikä menettely on, koska me olemme olleet eri osastojen kanssa yhteydessä ja, ja puheenjohtajille meillä käymässä ja sitten kertonut, mitä, missä mennään. Menettely on nyt se, eli me teemme komission heinäkuun tekstin pohjalta töitä. Muutama vaihtoehtoa ei ole. Se on tämä lähtökohta. Ja sen tässä nyt on soutamista ja huopamista ollut. Tämä tekstihän meni aika varhaisessa vaiheessa jo neuvostoon käsiteltäväksi. Siinä oli kuitenkin ihan hyviä ehdotuksia myös neuvostosta ja me olemme niitä hyväksyneet ja, ja nyt me olemme vähän etuajassa tässä asiassa. Neuvosto on nyt sitten kuunnellut meidän hyviä ehdotuksiamme ja tämä on nyt tapahtunut näin, koska käsittääkseni menettely on viivästynyt parlamentin omasta syystä, ja senpä takia tässä on ollut vähän tämmöistä sekavaa. Eli nyt komission teksti on pohjana, ja siinä yhteydessä en ymmärrä nyt, mikä tämä työasiakirja, mikä sen tavoite on. Miksi ei nyt sitten tehty lausuntoluonnosta, koska ei ole mitään järkeä äh, tehtailla työasiakirjoja, koska ei ne käynnistä mitään menettelyä. Työ asiakirjoja ei voida käyttää tarkistuksen läpi, läpisaamiseksi, vaan sitä varten tarvitaan lausunto. Eli sisällöllisesti ei ole mitään järkeä keskustella tästä asiasta, koska meillä ei ole minkäännäköistä lausuntoluonnosta nyt käsissä. Tämä on sääli, koska tämä menettely nyt on ö, viivästynyt jo muutenkin, ja tämä viivästyy kuukausia tästäkin eteenpäin. Ja, ja parlamentin pitäisi nyt selkeästi viedä asiaa eteenpäin. Minun toivo, toiveeni olisi se, että tietenkin voidaan ottaa mukaan se, mitä nyt on jo työstetty, että mahdollisimman nopeasti tehtäisiin asiasta lausunto. Ongelma ei ole se, että se lausunto olisi vain harvalla kielellä käännettynä, koska kyllä me voimme joillakin kielillä jo lähteä asiaa viemään eteenpäin. Ja, ja että valmistelija toisi lausunnon keskusteltavaksi ja siihen tehtäisiin viralliset tarkistukset ja sen jälkeen voidaan puhua sitten varsinaisesti sisällöstä. Meillä on hyvin konkreettisia esityksiä, jotka olemme jo kolme kuukautta sitten antaneet valmistelijalle tähän, mitä, mitä me haluaisimme muutettavan komission asiakirjassa. Ja me voimme tehdä nämä kirjallisesti, luonnollisesti nämä tarkistukset, mutta ensin tarvitaan joku teksti pohjaksi ja me tarvitsemme virallisen menettelyn. Minun ehdotukseni on, että mahdollisimman nopeasti asiasta tehdään lausunto, luonnollisesti, että tämä, luonnollisesti tämä lausunto perustuu komission vanhalle tekstille, riippumatta siitä, mitä tässä väliajalla on tapahtunut. Mutta jos me, me, me teemme yhteistyötä myös neuvoston suuntaan, niin silloin valmistelijan pitää tehdä lausuntoja ja siinä sitten reagoida tarkistukseen. Me tarvitsemme määräajan, jonkun deadlinein, johon mennessä tehdään tarkistusehdotukset. Vai viralliseen lausuntoon vasta voidaan nämä tarkistukset tehdä ja sen jälkeen sitten valiokunnassa keskustella tästä ja sen jälkeen vasta tämä asia menee etenkään ja tämä on se oikea menettely ja pahoittelen, että tämä asia on viivästynyt nyt jo liian kauan, koska tämä, tämä asia on, on, on, on otet, jätetty pöydältä pois monta, monen monta kertaa. Thank you very much, Mr. Van Nistelrooy. Kiitoksia sitten herra Van Nistelrooy. Ja voorzitter, dank u wel. Aansluitend bij de vraag die... Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan tästä Olbrichtin esittämästä kysymyksestä koskien tämän työasiakirjan asemaa. Minäkin haluaisin sanoa teille, että esittelijän pitäisi sanoa, mitä hän haluaa. Haluaako hän, että hyväksymme tämän pakettina, koska itse asiassa tässähän voisimme yrittää eri pyrkimyksiä kasamaan yhteen ja tehdä niihin tarkistuksia, tai sitten voimme hyväksyä toisen kannan, niin on totta, että meidän on toimittava aika ripeästi niin ehkä voisimmekin olla sitä mieltä, että joka tapauksessa tämä menee hyvään suuntaan ja voisimme luopua joistakin tarkistuksista. Haluaisin, että esittelijä kertoisi meille, haluaako hän seurata tätä menettelyä kokonaisuudessaan vai suositella meille pikemminkin sitä, että pidättäydytään mahdollisimman lähellä neuvoston kantaa niin, että mahdollisimman pian päästäisiin päätökseen. Olisin oikein iloinen, jos komissio voisi kertoa, mikä tilanne on. Okay, thank you very much. Kiitos. Uh, monsieur Oro. Monsieur Oro. Monsieur Oro. Oro. Herra Oro. Euh, merci, monsieur le président. Euh, je pense que... Kiitos. Kiitoksia. Erittäin hyvä asia, jos mennään äh, äh, siihen suuntaan, että äh, rahastoja yksinkertaistetaan, mutta esittäisin yhden huomion. Minä en ole niinkään varma siitä, että tämä olisi kovinkaan tehokasta, kun katsotaan suuria ympäristöhankkeita. Siinä otettaisiin esiin 26 25 miljoonan kulut 50 miljoonaan. Monet näistä hankkeista minun mielestäni ovat keskisuuria ja minun mielestäni 25 miljoonan äh, kynnys oli aivan äh, olennainen, että äh, yli 50 miljoonan hankkeet ainoastaan saavat rahoituksen. Minun mielestäni se ei välttämättä ole kovinkaan tuottavaa. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitos, herra Goodmanis thank you very much. Kiitos. Tässä puhutaan kahdesta kannasta, e, e, neuvoston ehdotuksesta, joka tuli komission oman ehdotuksen jälkeen. Ja on nyt mielenkiintoista, olisi kiel- tietää valmistelijalta hänen näissä tarkistuksissa. Hän ehdottaa tarkistuksia, tarkistusnumero, mikä se nyt olikaan, tarkistus numero 11 tässä työasiakirjassa. Jos katsotte, siis tämä työasiakirja, tarkistus numero 11. Tässä on komission teksti vasemmalla. Ja sitten tarkistusehdotus on se, että tämä komission teksti poistetaan. Minun ymmärtääkseni ero komission ja neuvostojen e- ehdotusten välissä oli tässä yhteisrahoitustilanteesta nimenomaan sosiaalirahaston osalta, koska komissio puhuu nimenomaan tässä sosiaalirahastosta, ESRstä. Ja tässä pyydetään sadan prosentin rahoitusta jäsenvaltioilta vuonna 2009 ja 2010, kun taas neuvosto omassa ehdotuksessaan Tämä nyt on, sen kanssa on yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa. Ei, että me lähdetään, lähetetään edestakaisin näitä ehdotuksia, vaan yhteispäätös. Neuvosto nimittäin ehdottaa, että tätä periaatetta voitaisiin käyttää vain, jos jäsenvaltiot voivat osoittaa, että nämä maksut ovat välttämättömiä kriisin torjuntaan. Eli ei niin kuin olen kuullut, että on joku määrä maita, joille annetaan erityistoimenpiteissä jotain suurempia ennakkomaksuja. Joten neuvosto ehdottaa nyt sitten itse asiassa paljon vähemmän kuin mitä komissio. Pitää siis osoittaa ja näyttää, että jos haluaa saada 100 prosentin rahoituksen komissiolta, niin pitää löytyä näyttöä, että tässä on kyse välttämättömistä kriisiä ehkäisevistä toimenpideistä, jotka pitää Euroopan sosiaalirahastosta saada vuosina 2009 ja 2010 sen loppuun mennessä. Kun taas valmistelija omissa tarkistuksissaan pyytää nyt poistamaan tämän komission tekstin kokonaan. Kysymys kuuluu. Se tarkoittaa, että te, ja minä en nyt ainakaan tässä työasiakirjassa löydä mitään muuta, eli te ehdotatte ehdotatteko te nyt sitten, että noudatetaan neuvoston kantaa vai komission kantaa? Muut on sitten pelkkiä muodollisuuksia. Tämä on se suurin ero, koska jos näin on, ja me hyväksymme teidän tarkistuksemme, eli me olemme samaa mieltä neuvoston kanssa siitä, että on mahdollista saada komissiolta täysrahoitus kahden vuoden ajan, siis 2009 ja 2010 vain yhdestä rahastosta siinä tapauksessa, että jäsenvaltio pystyy osoittamaan, että tämä raha on käytetty kriisien, kriisin ehkäimiseksi, joka on aika vaikea varmaan näyttää, koska kaikilla nyt näyttää olevan kriisi päällä. Mutta minä haluaisin mielelläni kuulla valmistelijalta vastauksen tähän kysymykseen, ja aika lailla sama kysymys kuin herra Oldon. Mutta minulle ehkä tarkemmin vielä, että teidän tarkistuksenne tarkoittaako se sitä, että sen sijaan, että poistetaan komission teksti kokonaan, tarkistuksessa yksi, ja sitten hyväksytään neuvoston kanta. Mr. Rapporteur, would you please respond in... Kiitos. Voisiko valmistelija vastata tässä nyt suoraan viisi minuuttia aikaa, koska Espanjan puhuja on täällä päällä. Ja sitten voidaan äänestyksen jälkeen palata asiaan. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin aivan ensiksi haluan ottaa esiin. Olen pahoillani. Öö, tämä oli englanniksi ja ajattelin, että se on helpompi ymmärtää, kun luen sen mutta minä otin esiin, lähetän kyllä kollegoille tämän, tämän puheen, jotta kaikki tulee aivan selväksi, koska meillä ei nyt ole paljonkaan aikaa. Kaikista tärkein asia, mikä tässä pitää ymmärtää, on se, että minä en ole tässä ollut kovinkaan sitoutuneena mukana. Minä välitän vain komission asiakirjan. Ja viisi kuukautta neuvottelua on tässä edeltänyt näitä tarkistuksia. Tämän pitäisi tulla selväksi. Minun alkuperäinen ajatukseni oli ainoastaan katsoa, miten mennään eteenpäin. Te kysytte minulta, mutta minä kysyn teiltä, miten me menemme eteenpäin. Laadimmeko me tämän nyt sitten niin, että me, meillä on ehdot jäsenvaltioille esimerkiksi huhtikuussa tai menemmekö yhteispäätösmenettelyn kautta. Tämän halusin ratkaista. Ei tässä mitään luovaa ole, ainoastaan asiakirja josta me sovimme. Eli komission korjattu asiakirja, niin kuin valkoisessa kirjassa. Anteeksi, Rova Schröder, me parlamentti ja meidän valiokuntamme ei ole tässä mitenkään väärässä, koska me odotimme koko ajan, viisi kuukautta odotimme neuvostoa, joten meitä ei voida syyttää. Nyt tässäkin on ongelma parlamentissa. Työllisyysvaliokunta haluaisi olla mukana eh, toisena vastuuvaliokuntana. Eh, siitä syystä eh, tämä on työasiakirja, koska meidän täytyy toimia korrektisti. Puheenjohtajakokous päättää, olemmeko me vastuuvaliokunta vai ei. Mutta tällä välin en, emme me voi tässä vain istua ja odotella. Siitä syystä haluan keskustella nyt siitä, missä mennään. Ja toinen asia sitten, tarkistus 11. Herra Gumanis Asiat ovat tässä hyvinkin selviä. Alkuperäinen ehdotus komissiosta poistettu ja uusi ehdotus koskee maita, joita asia koskee eniten. Sellaiset maat, joissa on 2009 BKT kasvanut yli 10 prosenttia laskenut yli 10 prosenttia. Siinä on pari, kolme, neljä maata. Muut eivät tästä siis hyötyisi lainkaan. Ainoastaan yksi kommentti. 25 vai 50 miljoonaa hankkeen kynnykseksi. Tämä oli komission alkuperäinen ehdotus ei haluttu hankaloittaa asioita, koska jotkut jäsenvaltiot ovat valittaneet, mutta minä laadin tämän luonnoksen ja sitten saamme yhteisen kannan, onko tämä hyvä ajatus vai ei. Tässä kaikki, mitä voin tässä vaiheessa sanoa. Kiitos valmistelijalle. Tämä lausunto luonnos esitellään 22. helmikuuta 2010. Okay. Welcome, Mr. Minister, on behalf of... Ministerille tervetuloa valiokunnan puolesta. Hela Carlos Ocaña, joka on valtiovarainministeriön valtiosihteeri Espanjan puheenjohtajakaudella, esittelee meille Espanjan työohjelman EUn osalta alue- ja kohesiopolitiikan osalta. Olkaa hyvä, herra. Señorías, Hyvät naiset ja herrat, minä tulen tänne valiokuntaan Euroopan parlamentin aluepoliittiseen valiokuntaan, aluekehitysvaliokuntaan, koska tulen esittämään Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteet tällä alalla. Viittaan avainkysymyksiimme aluepolitiikassa. Ensinnäkin yhteisön kohesiopolitiikan tulevaisuus, alueellinen kohesio, se periaate ja sen integraatio. Sitten yksinkertaistus politiikan säätelyssä. Aivan loogista on, niin me, me käymme läpi juuri näitä asioita Espanjan puheenjohtajakaudella. Ensiksi kohesiopolitiikan tulevaisuus tällä kaudella ja varmasti tulevillakin kausilla kohesiopolitiikan tulevaisuus on hyvin tärkeä analyysien ja keskustelujen aihe, eh, kun katsotaan nämä prioriteetteja ja tavoitteita. Eh, tällä hetkellä olemme kärsineet hyvin vakavasta talouskriisistä ja se osoittaa, että tietyissä maissa ja alueilla on hyvin vakavia heikkouksia rakenteellisesti eh, riippumatta talouden ja sosiaalisen elämän kehitystasosta. Tässä täytyy ottaa huomioon nimenomaan koheesiopolitiikan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 tulevaisuus. Ensinnäkin on nähty, miten tärkeää on saada aikaan rakennemuutoksia, joiden avulla jäsenvaltiot ja alueet voivat vastata globalisaation haasteisiin ja voivat saada aikaan pitkäaikaisia kestäviä muutoksia. Toiseksi kriisi on osoittanut, että meidän pitää saada aikaan joustavuusvälineitä ja meidän pitää pystyä vastaamaan kriisiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja tällaiset kriisit vaikuttavat hyvin eri tavalla eri alueisiin. Lisäksi on mahdollisuus, että erot jäsenvaltioiden ja alueiden välillä kasvavat vielä lisää. Tässä lähentymisprosessi saattaa hidastua jäsenvaltioiden ja alueiden välillä ja eh, silloin kun eh, talouskasvu on eh, vähäisempää, on vähemmän myös julkisia investointeja ja budjetti on rajoittuneempi. Tässä vaiheessa jäsenvaltiot valtiossa vaadittaisiin rakennemuutoksia ja tilanne on sellainen, että jotkut kärsivät tilanteesta enemmän kuin toiset Eh, sitten lähtökohta uudelle eh, ympäristöystävällisemmälle eh, taloudelle. Kriisi on ollut yksi mahdollisuus muotoilla uudellaan kasvupolitiikkaamme ja kestävyyskysymyksiä. Nämä näkökohdat pitäisi ottaa selkeästi huomioon koheesiopolitiikassa Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös Euroopan eh, eh, eri alueiden kohesio. Eh, lisäksi menneisyydessä meillä on ollut tiettyjä kielteisiä vaikutuksia eri talouden sykleistä kohesioon. Ja tämä tietenkin johtuu siitä myös, että sellaisissa maissa, jotka ovat eniten kärsineet, niissä on ollut heikommat rakenteet. Tässä meidän pitäisi pystyä vähentämään kriisin vaikutuksia. Eurooppa suosii lähentymistä ja tässä monille jäsenvaltioille. Kyse on siitä, että saadaan parempi poliittinen ja juridinen tasapaino aikaan tällä tavoin. Mutta on tärkeää myös, että tunnetaan tarkemmin nämä säännökset, koska sillä tavoin saadaan aikaan markkinatalouden parempaa toimivuutta. E, myös Euroopan kilpailukyky on tässä suhteessa olennainen ja näin saadaan aikaan lähentymistä myös vähävaraisemmilla alueilla. Silti koheesiopolitiikan pitää olla läsnä kaikkialla. 2020 innovaatio-ohjelma on hyvin olennainen, kun katsotaan tulevaa yhteisön politiikkaa. Ja näin meillä on mahdollisuus saada aikaan erittäin hyvä pohja uudelle kasvumallille, joka on ympäristöystävällisempi. Kohesiopolitiikka vaikuttaa merkittävästi myös kasvupolitiikkaan, taloudelliseen kasvupolitiikkaan Euroopan unionissa ja siitä syystä myös strategia 2020 on olennainen näkökohta tässä ja se tulee nyt Lissabonin strategian tilalle. Tällä tavoin meidän täytyy muistaa myös investoinnit infrastruktuureihin ja se on olennaista silloin, kun halutaan saada aikaan kasvua e, eri jäsenvaltioissa. E, myös kestävyys ja siihen liittyvät investoinnit ovat, ovat olennaisia. Ja nyt jos halutaan, äh, halutaan katsoa eri näkökohtia, niin meidän täytyy muistaa, että, että äh, nyt on sovellettava äh, talouspolitiikan välineitä hyvin laajasti, varsinkin ajatellen kehityskysymyksiä. Niinpä juuri toimielinten, Euroopan unionin toimielinten pitää katsoa, minkälaista lisäarvoa ne saavat aikaan ja miten tämä asia on kehittynyt eri vaiheissa. Niinpä yksi olennaisia näkökohtia, joita pitää ottaa huomioon koheesiopolitiikassa on tavoitteiden määrittely nykyinen läheisyys vaikuttaa siltä, että lähentyminen vaikuttaa siltä, että, että meillä on jatkuvuudesta ainakin merkittävä konsensus saatu aikaan. Siitä huolimatta meidän täytyy analysoida mahdollisuuksia saada aikaan muutoksia, jotta saadaan politiikkaa tehokkaammaksi Tällä hetkellä eh, meillä on laajasti rahoitusmahdollisuuksia ja meillä on tarkoituksena aika, saada aikaan eh, kestävää kehitystä äh, eri alueilla. Siitä huolimatta äh, meillä on uusia haasteita Euroopan unionissa, esimerkiksi ilmastonmuutos, maahanmuutto ja väestökehitys, ja niinpä meidän pitäisi pystyä vastaamaan näihin uusiin haasteisiin, ja niihin tarvitaan välineitä myös kohesiopolitiikan kautta. Äh, toisaalta on tietenkin olemassa koko ajan merkittäviä budjettihaasteita, budjettirajoituksia eri maissa. E, silti tarpeet kasvavat ja se tarkoittaa sitä, että, että varoja näihin on yhä vain vähemmän. Ja niinpä meidän pitää ottaa huomioon eri alueiden omat erityisongelmat ja näkökohdat Toinen mm, seikka, joka tulee esiin äh, tässä, on se, että äh, monilla alueilla äh, tulevina aikoina ohjelmakaudella mm, ongelmat saattavat kasvaa ja niinpä me tarvitsemme harmonisoidut suunnitelmat, joiden avulla päästään eteenpäin näilläkin alueilla – kohesiopolitiikassa. Viimeisissä neuvotteluissa otettiin käyttöön siirtymävaiheet, koska rahoitus oli hyvin rajallista ja niinpä rahoitussuunnittelu korjaa sitä, että osuudet tietyillä alueilla ovat hyvin pieniä ja tietyt alueet ovat joutuneet tästä kärsimään. Nämä tietenkin ovat sellaisia seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa myös kohesiokehitykseen ja lähentymiskehitykseen – ja kasvumahdollisuuksiin. Meidän täytyy myös todeta kielteiset seuraukset, joita meillä on ollut ja jotka saattavat siirtyä myös seuraavalle kaudelle 2014-2020, kun katsotaan työllisyyspolitiikkaa mitä tulee alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen, on otettava huomioon, että kyseessä on tavoite, joka liittyy kilpailukykyyn. Erityisesti tämän tavoitteen piirissä on alueita, joissa otetaan huomioon taloudelliset muutokset innovoinnin kautta ja tietoon perustuvan yhteiskunnan edistämisen kautta yrittäjyyden, ympäristönsuojelun ja parempien laadukkaampien työvoiman edistäminen. Todella ohjelmointikaudella ainakin kaksi kolmasosaa Euroopan alueesta tulee kuulumaan tähän tavoitteeseen. Strategia 2020 niveltyy niin, että on välttämätöntä, että nämä alueet olisivat kohesiopolitiikassa kelpoisia. Ehkä kaikkein tärkein lisäarvo tässä on ikään kuin veturiefekti, joka on myönteinen myös lähentymisalueille. Olisi toimittava niin, että veturiefekti olisi mahdollisimman voimakas. Ei ole myöskään unohdettava sitä, että kohesiopolitiikka pyrkii hyödyntämään alueiden potentiaalia poistaen tehottomuutta ja helpottaen instituutioista vaihtoa Toinen näkökohta, joka on otettava huomioon, on se, että 2014-2020 tähän tavoitealueeseen kuuluu hyvin erilaisia alueita. Tällä hetkellä eh, tämän tavoitteen kelpoisuuskriteerit ovat sellaiset, että eh, tätä tavoitetta voidaan eh, kuvailla poissulkemisella. Nimittäin yksi alue kuuluu tähän, mikäli se ei ole lähentymisalue. Se merkitsee, että vuonna 2014 tavoitealueeseen kuuluu 85 prosenttia siis alueita, joiden BKT on 85 prosenttia EUn keskiarvoista ja myös sellaisia alueita, joiden BKT on 200 prosenttia keskiarvosta. Tämä on otettava huomioon, kun jaetaan varoja eh, tämän tavoitteen piirissä ja kun päätetään, minkälaista toimintaa voidaan rahoittaa, jotta vältetään liian laaja BKT-haitari henkeä kohti tässä tavoitteessa olisi pohdittava jonkinlaista porrastusta. Olisi, tuntuisi järkevältä, että alue, jonka tulotason keskiarvoa alempana olisi lähempänä lähentymisalueita kuin niiden tarpeet ovat erilaisia kuin kaikkien rikkaimpien alueiden tarpeet. Mitä sitten tulee Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteeseen, se on siitä ollaan hyvin pitkälti yhtä mieltä. On kuitenkin vahvistettava sen budjettia. Tästä onkin nyt keskusteltava. Tätä ei voida onnistuneesti ratkaista, mikäli ei, selkeästi ei määritellä budjetti varojen tuloja jäsenten ja jakautumista jäsenten ja alueiden välillä. On myös tarpeen tarpeen yksinkertaistaa tämän tavoitteen hallinnointia. Se on erittäin monimutkaista, ottaen huomioon kuinka paljon toimijoita eri maissa sen parissa toimii. Maat ja alueet ovat hyvin erilaisia ja ne vetävät hyvin erilaisia hankkeita. Jos analysoidaan tämän tavoitteen eri osa-alueita, sieltä löytyy kyllä keskustelun aiheita rajat ylittävästä yhteistyöstä, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki alueet ja voidaan mahdollisimman pitkälle hyödyntää alueiden potentiaalia. Tarvitaan horisontaalista koordinointia muiden tavoitteiden ja aluekohtaisen politiikan kanssa. On myös tarpeen harjoittaa parempaa vertikaalista koordinaatiota, koska mikäli rajan eri puolille annetaan erilailla valtuuksia, se vaikeuttaa yhteistyötä. Olisi siis pohdittava mahdollisuutta vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä paitsi rahoituksellisesti myös hallintokapasiteetin suhteen. Mitä sitten tulee kansainvälisen yhteistyöhön, valtioiden välisen yhteistyöhön, on, olisi keskusteltava yhteistyöalueiden uudelleen määrittelystä. Eurooppalaiset alueet tietenkin haluavat määritellä ne alueet, joilla ne voivat tehdä yhteistyötä, mutta ei tuntu olevan kovin järkevää, että sama alue voi osallistua hyvin eri luonteisiin yhteistyöalueisiin. Olisi määr- pohdittava sellaista yhteistyöalueiden määritelmää, jossa kukin alue voisi olla luonnollisessa ympäristössään muiden eurooppalaisten alueiden kanssa tehokkuuden ja yksinkertaistamisen nimissä. Tämä on aika monimutkaista, mutta he helpottaisi kyllä potentiaalin hyödyntämistä kansojen valtioiden välisessä yhteistyössä. Edelleen on tarpeen vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä alueellisen kohesion välineenä niin, että myös sellaiset alueet, jotka eivät ole vierekkäin, voivat tehdä yhteistyötä, mikäli ne on yhteisiä intressejä. Alueiden väliseen yhteistyön olisi sopeuduttava paremmin paikallisia alueen viranomaisten tarpeisiin ja tarjota erityyppisiä toimia. Nyt haluaisin puhua seuraavaksi alueellisesta kohesiosta. Kohesiopolitiikan tulevaisuudessa ja erityisen merkittävä on alueellinen, alueellisen kohesion periaate. Lissabonin sopimuksen artiklassa kolme mainitaan alueellinen kohesio selkeänä tavoitteena kohesiopolitiikassa taloudellisen ja sosiaalisen kohesion rinnalla. Nykykriisin aikana nähdään hyvin epä symmetrisiä vaikutuksia alueille ja se on lisännyt alueellisen kohesion merkitystä Euroopan unionissa ja tätä asiaa kes- koskeva keskustelu on saanut uutta pontta. Lokakuussa 2008 Euroopan komissio hyväksyi vihreän kirjan, josta alkoi laaja julkinen keskustelu alueellisesta kohesiosta ja sen poliittisista vaikutuksista. Niistä mainittakoon neljä seikkaa politiikkaa. Ensinnäkin alueiden välinen yhteistyö, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaista integraatioprosessia. Toisekseen kaupunkien ja maaseutualueiden asuttavuuden edistäminen ja alueellisen ohjelmoinnin edistäminen, vahvistaminen ja edelleen poliitikkojen koordinointi koherenssin lisäämiseksi ja neljännekseen tietojen analysointi ja kerääminen eh, empiiriseen empiirisen tosiasioihin perustuvan politiikan kehittämiseksi. Espanjan puheenjohtajana valtiona tulee jatkamaan näitä keskusteluja ja pohtimaan tämän periaatteen käytännön vaikutuksia. Kolmas laaja alue, josta haluan teidän kanssanne keskustella, koskee yksinkertaistamista. Kolmas eh, avain kysymys analyysissä ja keskustelussa tulevina kuukausina koskee juuri sääntelyn yksinkertaistamista ja menettelyjen yksinkertaistamista kohesiopolitiikan alalla. Tällä hetkellä hallinto- ja tarkistus, tarkastusmenettelyt ovat mielestämme liian monimutkaisia, joka lisää perusteettomalla tavallakin joskus työtaakkaa tällä alalla ja heikentää tavoitteisiin pääsemistä talouskehityksen alalla nykyinen tarkastusjärjestelmä, sitä voidaan luonnehtia seuraavalla tavalla. Ensinnäkin monimut, tarkastukset ovat monimutkaistuneet, vaikka uudet vaatimukset eivät ole mitenkään ratkaisella tavalla parantaneet yhteisen varojen hallintaa. Ja mitä tulee hallintoprosessiin, budjettista tulevat varat ja muualta tulevat varat on irrotettu toisistaan, olisi tärkeää löytää investointien ja rahaston, rah, rahojen käytön väliset linkit silloin, kun aika jänne on pitkä. Tässä yhteydessä kohesiopolitiikan vaarana on, että tässä mennään vain ainoastaan ex tarkistuksiin kun yhteisön maksut lykkääntyvät, siitä tulee monille elimille suuria rahoitusvaikeuksia. Tämä on sitäkin vaikeampi ongelma, mitä pienempi kyseisen elimen budjetti on. Se edellyttää, että nämä elimet eh, turvautuvat muihin rahoitusvälineisiin, jotka ovat vaikeita kriisin aikoina, ja se tuo lisäkustannuksia. Joissakin tapauksissa ne ovat hyvinkin suuria. ja nämä kustannukset jäävät elinten, näiden elinten kannettavaksi ja, ja ne aiheuttavat jopa 10 prosentin lisäkustannuksia vuositasolla. Mitä sitten tulee tarkastusjärjestelmiin, on mainittava, että ei ole mitenkään selvää, että tarkastusten monimutkaistumisen lisääntyminen olisi jotenkin parantanut yhteisön varojen hallintaa. Tässä mielessä Euroopan tiinitarkastus tuomioistuin kertomuksessaan 2008 äh, Otajuli tämän asian esille. On tehtävä selväksi, että tarvitsemme tiukkoja tarkastuksia, joilla taataan varast- rahastojen asianmukainen käyttö, mutta ei pidä myöskään ryttyä tarkastusfanatismiin vaan säilytettävä jonkinlainen suhteellisuuden taju. Jos nyt katsomme tarkkaan äh, tilintarkastustuomioistuimen viimeisimmän kertomuksen, huomaamme, että epäsäännönmukaisuuksia ei ole juurikaan havaittu. Virheitä toki, mutta ei epäsäännönmukaisuuksia. Ja ne eivät ole mitään petoksia. Mitään petostapauksia ei ole havaittu vaikka joissakin ohjelmissa onkin tehty paljon virheitä. Edelleen tämän kertomuksen mukaan vihreät voivat, virheet voivat johtua monimutkaisten sääntöjen huonosta ymmärtämisestä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että näitä varoja on tahallaan pyydetty, virheellisesti voidaan pitää tapausta petoksena. On siis tärkeää jatkaa yksinkertaistamista, jotta te- hallinto voisi olla mahdollisimman tehokasta ja tiukkaa niin, että samaan aikaan maksut voisivat nopeutua. Tällä hetkellä Euroopan parlamentti analysoi eh, rakennerahastojen yleisasetuksen muutoksia. Viime vuoden lopulla neuvostossa päästiin sopimukseen muutoksista parlamentille jätettiin ehdotus, jossa on toimia, joiden kautta voidaan joustavoittaa hallintoa kuitenkaan antamatta periksi tarkastuksen tiukkuudesta. Tässä otetaan huomioon sellainen se tarkastusjärjestelmä, joka suuremmassa osassa jäsenvaltiota on. Kuten tiedätte, nämä toimet eivät liity ainoastaan suhdanteisiin, mutta kun ajatellaan jäsenvaltioiden maksukyky ongelmia. Näiden asioiden ratkaiseminen on tehtävä nopeasti. mitään uusia lainsäädäntöpaketteja ei ole tulossa tänä vuonna eikä ohjelmakaudella. Espanjan puheenjohtajavaltiona on ottanut tavoitteekseen jatkaa työtä näillä, tällä alalla ja mikäli niin olisi tarpeen saada ainakin määritellyksi tärkeimmät periaatteet rakennerahastoja varten. Lopuksi haluaisin käsitellä asiaa, joka ei ehkä ole tällä hetkellä analysointien ja keskustelujen ytimessä, mutta se on kuitenkin tärkeä yleissäännöksen äh, artiklassa 30. Ja sen perusteella Espanja Espanjan kauden aikana komissio tulee jättämään strategisen kertomuksen joka perustuu jäsenvaltioiden kertomuksiin vuonna 2009. Näissä kertomuksissa analysoidaan rahastojen toteuttamisen onnistumista. Neuvosto tulee analysoimaan komission kertomuksen tarkkaan ja laatii päätelmänsä siitä en, ennen kesäkuuta 2010. Yksi Espanjan prioriteeteista tulee olemaan tällä kaudella kohesiopolitiikan tulevaisuus. Olemme sitä mieltä, että tällä puheenjohtajakaudella voidaan nostaa kohesiopolitiikka uuteen arvoon. Kohesion strategisen kertomuksen arvioinnin kautta voidaan pohtia kohesiopolitiikan merkitystä ja valmistella sen uutta sen tulevaa politiikkaa. Epävirallisessa alueministereiden kokouksessa 19. helmikuuta Zaragoza:ssa käsitellä seuraavia alue- asioita. Kohesiopolitiikan tulevaisuus, mukaan lukien alueellinen kohesio, kohesiopolitiikan tavoitteiden uusi lähestymistapa ja kohesiopolitiikan yksinkertaistamisen päälinjat. Kuten näette, nämä ovat nyt ne tärkeimmät kysymykset, joista kohesiopolitiikan alla keskustellaan. Kuten alussa sanoin, toivomme, että tällä kaudella Euroopan unioni tulee antamaan lisäarvoa yhteisen kohesiopolitiikalle ja vahvistamaan sen täytäntöpanoa tämän valiokunnan työ, teidän työnne on erityisen ter- tärkeä Espanjan puheenjohtajavaltiolle meidän maassamme yhteisen kohesiopolitiikka Britannia erittäin tärkeänä. Uskon, että EU on hyvä esimerkki siitä, kuinka hienoihin tuloksiin kohesiopolitiikan kautta päästään, jos asiat tehdään hyvin. Vaikka olenkin tyytyväinen, niin meidän ei liikaa pidä itseämme kiitellä, jotta kohesiopolitiikkaa menestyy myös tulevaisuudessa. On asioita, jotka on säilytettävä, mutta on myös asioita, jotka on sopeutettava uuteen yhteyteen ja uuteen tilanteeseen. Lissabonin eh, sopimus antaa Euroopan parlamentille vielä tärkeämmän roolin kuin mikä sillä aikaisemmin oli kohesiopolitiikan alalla. Haluaisinkin tarjota nyt tässä yhteydessä teille kaikille yhteistyömahdollisuuksia Espanjan puheenjohtajakauden ja valtion kanssa. Toivon, että työt etenevät hyvin. Kiitoksia. Olen käytettävissäni kysymyksenne varten. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos kovasti Espanjan puheenjohtajakauden työohjelman esittelystä alue- ja kohesiopolitiikan alalta. Haluaisin avata keskustelun. Ensimmäisenä annan puheenvuoron koordinaattoreille, jos heillä on jotain tähän tuotavaa. Roy, yes. Van Misteroi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hollantia. Te puhuitte tässä Espanjan äh, kokemuksista ja ilman muuta äh, Espanjalla on hyvin äh, pitkät, pitkät kokemukset kohesiorahastosta, joten varmasti te voitte arvioida myös alueellisen kohesion solidaarisuuden vaikutuksia teidän maanne tyyppisessä maassa. En äh, puhu tässä liian pitkään. Minun peruskysymykseni on se, että kun katsotaan, että Lissabonin sopimus on juuri tullut voimaan, niin Euroopan parlamentti on eri asemassa, kun katsotaan äh, kuulemista ja äänestyksiä Ministerineuvosto esimerkiksi saattaisi painostaa parlamenttia. Mutta minun mielestäni on tärkeää, että meillä on perustavanlaatuinen keskustelu siitä, millainen, kesku, millainen tämä suhde on. Minun mielestäni tässä on pari puutetta, kun katsotaan neuvoston ja parlamentin välisiä suhteita. Onko teillä mitään ehdotuksia? Saragossan prosessin puitteissa esimerkiksi. On tiettyjä myönteisiä viestejä siitä, minkälainen rooli parlamentilla olisi tässä prosessissa. Te puhuitte myös EU 2020-strategiasta ja parlamentin roolista. Me olemme samaa mieltä alun perin neuvoston ja komission pitäisi laatia tälle visiolle Eh, suuntalinjat ja sanoitte, että kohesiopolitiikka on tärkeä ulottuvuus tässä. Tämä ei kuitenkaan tule tarkasti tekstistä esiin. Jos katsoo tätä asiakirjaa, niin sehän on erinomainen teksti ja tällä hetkellä on äh, aivan äh, selvää, että äh, Siinä ei viitata parlamentin valtuuksiin uuden Lissabonin sopimuksen voimaan tultua. Eli kun te tuossa esityksenne alkuvaiheessa puhuitte huippukokouksen tuloksista, tavoitteista ja meidän täytyy kuitenkin tietää paljon enemmän välineistä ja työkaluista, joita on käytössä. Vaikutelma tässä vaiheessa on se, että asetatte hyvin korkealle tavoitteenne, mutta emme ole varmoja siitä, mitä tapahtuu kentällä kun katsotaan kohesion kenttätyötä, ehkä siitä pitäisi kuulla hiukan enemmän. Me olisimme ilahtuneita, jos kuulisimme siitä. Thank you very much. Would you please... Kiitos. Voisit, voisitteko vastata sitten, kun kaikki kysymykset on esitetty? Kiitos, Rova Greer. Vielen Kiitos puheenjohtaja ja Kiitos tästä puheenjohtajan työohjelmasta. On kiva käydä keskustelua, koska parlamentissa jo on tosi kauan keskusteltu siitä, mikä on kohesiopolitiikan tulevaisuus. Ja uskon, että on suureksi avuksi nyt Espanjan puheenjohtajakaudella kuulla Espanjan kokemuksia kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta. On hyvä, että esille tulee myös menettelyjen yksinkertaistaminen. Tosin siihen liittyen yksi kysymys. Nyt asetus on käsiteltävänä parlamentissa ja sehän on ikään kuin tämmöinen vähimmäisversio, minimiversio, koska neuvosto ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, mitä, mikä on neuvoston roolia. Nyt sitten e- ehdotus on vedetty pois ja tehty uusi sen tilalle. Herra Van Iskelö sanoi, että parlamenttina me itse asiassa voisimme e, ehdottaa jotain hyvää tähän e- asetuksen lisää, mitä maissa nyt on tapahtunut ja mikä on ollut vaikeaa täytäntöönpanna, koska me haluamme lopultakin saada tämän asetuksen täytäntöönpantavaksi alueille. Meillä on tarve yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja, ja, ja siihen ei ole vielä päästy. Ja sen takia pahoittelen vähän sitä, että tänään tai täällä ei voida keskustella siitä, miten voimme yksinkertaistaa menettelyä niin, että rahat virtaavat sitten tehokkaammin ja yksinkertaisemmin sinne alueille, joissa sitä rahaa toden teolla tarvitaan. Voisitteko selventää vielä, että miten Espanja puheenjohtajakaudellaan aikoo, tai aikooko se tehdä ehdotuksia, tai aikooko se käydä keskustelua neuvostossa, jotta tulevaisuudessa saataisiin yhteisöpohja tälle asialle, varsinkin kun, kun nyt koitetaan päästä yksinkertaisempiin menettelyihin. Much. Mrs. Schroeder, please. Rova Schroeder, After that you may reply. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe ein... Kiitos. Tämmöisiä käytännön kysymyksiä te äh, veditte tämmöisiä yleisiä suuntalinjoja jotka tietenkin johtajat, johtavat siihen, miten vuoden 2013 jälkeen äh, asia etenee. Nyt sit nämä tällaiset äh, aika filosofiset äh, suuntalinjat, ovatko ne nyt espanjalainen, Espanjan ehdotus, ovatko ne neuvoston työryhmän ehdotus vai aiotteko te seuraavan puolen vuoden aikana tuoda tämän, nämä suuntalinjat esille neuvoston työryhmässä keskusteltavaksi siitä, mitä vuoden 2013 jälkeen. Onko tämä nyt sitten Espanjan esitys tosiaan? Tätä, tämän halusin tietää, vai onko tämä jonkun näköinen kompromissiehdotus neuvoston suuntaan? Ja tässä yhteydessä minua kiinnostaisi myös kuulla siitä, miten intensiivisesti neuvoston työryhmä työskentelee Eh, tästä, tämän uudistuksen parissa? Kuinka usein se kokoontuu? Aiotteko te julkistaa jotain välituloksia ja mikä on teidän kuvanne tämän, tämän asian käsittelystä neuvostossa? Okay, thank you very much. Kiitos. Annan puheenvuoron herra Okanjalle vastauksia varten. Muchas gracias por sus Kiitoksia näistä kommenteista. Ensimmäinen kysymys tuli herra Van Nistelroilta. Se koski Euroopan parlamentin roolia kohesiopolitiikan määrittelyssä Minun mielestäni yhteistyö on aivan keskeistä. Meidän on opittava määrittelemään nyt uusia sääntöjä, uusia menettelyitä yhteistyön hyvän sujumisen puolesta. Meidän konkreettiset tavoitteemme Espanjan puheenjohtajakauden aikana ovat ne, jotka juuri vedin yhteen tässä alustuksessani. Ja niistä tullaan keskustelemaan helmikuun Saragosan kokouksessa. Euroopan parlamenttikin on tietenkin sinne kutsuttu, joten haluaisin ottaa teidät tässä mukaan tähän pohdintamenettelyyn. Mitä sitten tulee 2020-strategian tulevaisuuteen? Mielestämme kohesiopolitiikka ja 2020-strategia on vielä linkitettävä. Me pyrimme korjaamaan tämän puutteen ja pyrimme perustamaan foorumin keskustelua varten niin, että tämä linkitys onnistuisi. Ja tästä tullaan todella puhumaan myös Zaragozaissa. Ja toista vielä, että Euroopan parlamentti on todellakin kutsuttu paikalle ja luotamme siihen, että parlamentin edustus on siellä paikalla. Sitten yksinkertaistamisesta. Tämäkin kuuluu helmikuun keskusteltaviin aiheisiin. Se on yksi Espanjan puheenjohtajavaltion prioriteeteista ilman muuta. Tässä niin, ja puhun nyt kansallisen budjetin hallintavirkamiehenä. Espanjassa meillä on yhtä tiukkoja tarkastuksia kuin mitä komissio soveltaa Euroopan unionin varoihin. Tämä pätee Espanjan, se pätee varmasti muihinkin EU-maihin. Me hallinnoimme kansallisia budjetteja ja, ja, ja tämä hallinnointi on erittäin tiukkaa. Siihen, siinä ei voida ei voi olla lykkäyksiä, viivästyksiä menetyksiä. Joskus tietenkin jotakin pientä lykkäystä tulee, mutta yleisesti ottaen toimimme erittäin reippaasti. Jos se onnistuu kansallisella tasolla, niin varmaan sen pitäisi onnistua Euroopan unioninkin tasolla. Tietenkään kansalliset budjettijärjestelmät eivät syntyneet yhdessä yössä, vaan vuosien ja vuosien aikana Euroopan unionissa meillä on nyt tämä oppimisprosessi edessämme niin, että opimme hallinnoimaan näitä varoja tehokkaasti. Mutta kansallisen kokemukseni pohjalta voi, olen kyllä toivorikas, että meillä on vielä parantamista, mutta eiköhän tämä tästä. Meillä, ei meidän pidä harjoittaa löysempiä tarkastuksia, vaan ainakin yhtä tiukkoja tarkastuksia kuin kansallisella tasolla ilman, että siitä kuitenkaan aiheutuu viivästyksiä, jopa vuosien viivästyksiä. Tätä keskustelua haluamme käydä. Tiedämme, että tämä ei ratkia yhdessä yössä, vaan kyseessä on merkittävä keskustelu. Jälleen kerran Zaragozassa helmikuussa voimme vielä syventää tätäkin asiaa. Sitten alustuksesta, niin tietenkin tämä on Espanjan ehdotus. Tulemme jättämään sen keskustelun helmikuussa ministerikokouksessa. Siinä on kuvailtu Espanjan puheenjohtajakauden prioriteetit. Tietenkin komissiossa on jo työt aloitettu sen osalta. Meistä on tärkeää, että niitä jatketaan tulevaisuudessa joka tapauksessa. Korostan vielä, että Tämä on ehdotus, jonka on jättänyt Espanjan puheenjohtajavaltio. Kiitoksia. Much I have, uh... Kiitos. Täällä on vielä kahdeksan kollegaa, joilta haluaisin pyytää puhumaan. Muuten puhujalista suljetaan, että äänestys voi alkaa ajoissa. Herra Menesko. Mulțumesc uh, Rosi, să mulțumesc. Kiitoksia. Kiitoksia ministerille tuosta esityksestä. Mikäli minä nyt olen nähnyt Espanjan tavoitteet oikein, ne ovat hyvin kunnianhimoisia. Ja nämä prioriteetit, joita te esititte, se osoittaa, että te olette keskittyneet näihin asioihin, joita keskustellaan, joista keskustellaan parlamentissa ja juuri täällä valiokunnassa. Te puhuitte kriisistä ja kriisin vaikutuksista. Tässä yhteydessä haluaisin kysyä ministeriltä, onko Espanja puheenjohtajavaltiona näiden prioriteettien lisäksi miettinyt puheenjohtajakaudellansa tiettyjä toimia, jotka tukisivat eh, niitä maita, jotka eh, yrittävät eh, vaikuttaa kriisin vaikutuksiin. Ja missä suhteessa 2020 no, strategia toimii. Valitettavasti paikallisviranomaisia ei mainita tässä strategiassa lainkaan. Haluaisin kysyä ministeriltä, uskotteko, että voitte edes auttaa puheenjohtajakaudellaan juuri tähän näkökohtaan, varsinkin jos mietitään, että eh, kun puheenjohtajavaltio esitti omat eh, prioriteettinsa hallinto eri tasoillaan ja eh, aluepolitiikka, eihän se voi onnistua ilman paikallisviranomaisten panosta. Voisitteko vastata näihin kysymyksiin? Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitos. Herra Vlasak. Vážený pane ministře, já bych vám také chtěl poděkovat za prezentaci. Kiitos valtiosihteerille tästä esityksestä. Haluaisin muutamia asioita tuoda tässä esille. Te puhuitte valvonnasta. Ö, se tietenkin vaikeuttaa hakijoiden elämää jossakin määrin, kun haetaan siis rahoitusta. Mitä mieltä te olette yksittäisen valvonnan tunnustamisesta tiettyjen, menettelyjen, tiettyjen menettelyjä käyttävien valvonnan tunnustamisesta? Ja sitten me tarvitsemme tietysti verrannollisia lukuja mutta Tietenkin hakijoiden elämää pitäisi helpottaa niin, että esimerkiksi raportointiedellytyksiä ja tilastoedellytyksiä helpotettaisiin, eikä päinvastoin. Sitten joustavuusvaatimus. Kun on käsillä finanssikriisi, niin tietenkin joustavuutta tarvitaan. Mutta mitä tarkoititte sillä, kun halusitte lisätä joustavuutta? Mitä menettelyä sillä tarkoititte? Okay, thank you very much. Kiitos, Rovadeli, ja sen jälkeen valtiosihteeri vastaa. Ah. Euh, merci, euh, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä valtion sihteeri. Aloitatte puheenjohtajakauden vuotena, joka on omistettu sosiaalisen syrjäyttymisen ehkäisemiselle. Lissabonin strategia on se äh, on nyt päättänyt 80 miljoonaa köyhyysrajan alapuolella, 17 prosenttia eurooppalaisista on köyhiä. Keskeinen kysymys äh, sosiaalisessa epäoikeudenmukaisuudessa liittyy myös äh, ympäristölliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Yksi merkittävimmistä kysymyksistä koskee energiaa kysymystä se heijastaa köyhyysongelmaa, koska suurin osa Euroopan kotitalouksista on, ei oikein pysty lämmittämään kotiaan järkevään hintaan. Olen tarkkaan kuunnellut Jose Luis Zapateron puheen viime viikolla Strasbourgissa. Hän korosti sitä, kuinka tärkeää on saada aikaan yhteinen, yhteiset energiamarkkinat, jotta voidaan vähentää energiariippuvuutta. Vuonna 2007 Espanjan asuntoministeri esitteli eurooppalaisessa ministerikokouksessa Leipzigissä kertomuksen asuntoasioissa ja, ja asuntotilanteen parantamisesta. 100 000 espanjalaista opiskelijaa osoitti mieltään Espanjassa ja, ja ihmetteli, että mitä oikein tapahtuu, mitä tämä merkitsee. Energiaköyhyys on keskeinen ongelma konkreettiset kysymykseni ovat lyhyitä. Mitkä ovat teidän prioriteetteja energiaköyhyyden alalla äh, strategiassa 2020? Mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan torjua köyhyyttä konkreettisesti? Ja sitten täsmällisempi kysymys energiaköyhyydestä. Muutaman kuukauden päästä Euroopan kaupunki- ja asuntoministerit kokoontuvat Toledossa 21.–22. kesäkuuta. Mihin konkreettisiin toimiin, mitä konkreettisia toimia Espanja aikoo ehdottaa energiaköyhyyden torjumiseksi? Haluaisin korostaa, että puhuitte syrjäytymistaskuista. On, on rikkaita alueita, kuten oma Pariisin alueeni, sen sisällä on erittäin suuria eriarvoisuuksia, suuria eh, hyvinvointieroja. Kuinka aiotte mm, kohdentaa varoja eh, ah, alueiden prioriteettien mukaan? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Valtiosihteeri, olkaa hyvä. Ja, ja jos voisit voitte hyvin tiiviisti vastata, koska meillä ei ole enää paljon aikaa. Ah, Kiitoksia. Minä puhun lyhyesti, aivan kuten puheenjohtaja kysyy. Ensinnäkin kysyttiin konkreettisista toimista kriisin suhteen. Tässä, jos olemme realisteja, niin mielestäni nyt on mahdotonta, että laitetaan lisää rahaa vielä pöydälle, mutta olisi kuitenkin tärkeää, että me pystyisimme täytäntöön panemaan ne resurssit, jotka meillä jo on käytössämme, eli nämä rahastot, jotka käytössä on, niin ne pääsevät sitten perille sinne, mihin niiden pitäisi päästä takaamaan sitä, että koheesiopolitiikkaa täytäntöön pannaan sataprosenttisesti. Sitten alueellinen osallistuminen, paikallisosallistuminen. Minä itse tulen hyvin hajautetusta maasta ja siellä tämä toimii käytännössä erittäin hyvin. Olen samaa mieltä siitä, että me voimme tätä tätä ulottuvuutta kehittää, jotta paikallistasollakin aluetason lisäksi voidaan osallistua siihen, että kehitetään näitä mekanismeja. Eli mm, voidaan osallistua monelta tasolta. Sitten tilastovalvonta mm, Eh, useista eh, hankkeista voidaan eh, katsoa, että meidän täytyy valvonta hoitaa niin, että siitä ei synny liian suurta taakkaa. Tämä on tilastotekninen kysymys. Ja tämä asia pitää hoitaa hyvin järjestelmällisesti ja suhteellisesti. Ja Mitä tulee sitten kolmanteen kysymykseen, meidän mielestämme tässä pitäisi, pitäisi ottaa huomioon kaikkien alueiden omat erityisnäkökohdat ja kasvupotentiaali ja katsoa, että kaikki toimii erittäin hyvin kaikilla alueilla. Sitten nämä viimeiset kysymykset. En voi mennä yksityiskohtiin, koska ne eivät ole minun, minun aluettani. Energiaköyhyys ja energiatehokkuus. Varmasti ne tiedätte, että me olemme kyllä puheenjohtajavaltiona päättäneet toimia myös näillä aloilla. Ja myös pääministeri painotti sitä, että on tärkeää, että saamme aikaan eh, edistystä eh, energian sisämarkkinoilla, eh, jotta voimme puuttua tähän energiaköyhyyskysymykseen. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitos. Herra Alfonsi, herra Potmanis ja Potian Posiano. Oui merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Pari kolme kysymystä. Miten Espanja puheenjohtajana aikoo sitoutua siihen, että budjettisitoumukset kohesiopolitiikassa, äh, että niitä ei nyt kyseenalaisteta kriisin takia, vaan päinvastoin, että, että niitä jopa täydennettäisiin ja lisättäisiin lähivuosina, koska tarvitaanhan rahaa, jos tällaista politiikkaa aiotaan harjoittaa. Toinen kysymys, tämänpäiväinen kehitys makroalueiden ympärillä, Baltian alue, puheenjo- Ruotsin puheenjohtajakaudella ja Unkarin, alue Unkarin puheenjohtajakaudella tulee myös sitten Korsikka ja, ja muut. Miten Espanja puheenjohtajakaudellaan aikoo kehittää tämmöistä länsi-välimeren makroaluetta? Korsikalla ei ainakaan ole mitään mahdollisuutta kuljettaa kauppatavaraa Korsikan ja Sardinian, Sardinia välillä, koska tavarat pitää lähettää ensin ensin Genoaan mantereelle ja sitten sieltä eteenpäin Sardinian. Miten te aiotte ottaa ilmaston lämpenemisen ehkäisemisen ohjelmassanne esiin? Ja sitten vielä yksi kysymys. Te sanoitte esityksessänne, että puhutaan tavoitealueista. Me haluaisimme keskustella myös näistä, näistä kriteereistä ja BKT-kriteereistä. Miten, onko BKT ainut kriteeri, jolla määritellään tavoitealueet jatkossa? Thank you very much, Mr. Kiitos, herra Kutmaris. Minister, I would like to ask you one question. Niin, eh, minä haluaisin kysyä eh, näkö, näkemystäni eh, valkismietinnöstä. Sanoitte, että rahaa ei tule lisää. Meidän täytyy käyttää nykyisiä tehokkaammin tässä mietinnössä on pilari 10. Siinä ehdotetaan, että jokainen jäsenvaltio laatii lausunnon kolmen vuoden välein tehokkuudesta, miten tehokkaasti käytetään rakennerahastojen varoja. Toisaalta taas me tiedämme, että regio pääosasto komissiossa on 2009 tehnyt tutkimuksia ainakin siitä, miten rakennerahastot vaikuttavat työllisyyteen, maksutaseeseen, BKTn kasvuun, tuontiin, vientiin. Minä kysyisin, että kun me laadimme budjetin puolivälin tarkastelun, jotta saamme selvää siitä, miten varoja on käytetty yleensä ottaen. Mitä ehdottaa Espanja ajatellen tätä asiaa alueellisella tasolla rakennerahastojen osalta ja miettiä myös professori Balkenin kannanottoja. Postinaro, please. Postinaro. Kiitos puheenjohtaja. Pentru noi toți este un model de succes. Este dovada că politica de Kiitos. Espanja on tässä ollut mallimaa. Siellä kohesiopolitiikka on muuttanut maata, kuten pääministerikin on sanonut. Mutta se tapahtui vasta monen syklin jälkeen, monen tämmöisen rahoitusohjelman jälkeen. Ja uudet jäsenvaltiot hyöty, ovat hyötyneet vasta yhdestä rahoituskaudesta. Ja niinpä kohesio politiikassa ei vielä varsinaisesti tuloksia olla nähty. Vuosina 2005-2007 neuvoteltiin eri, eri keinoin, eri menettelyin näistä kohesiorahoista. Ja kohesiorahasto oli tietenkin kaikista tärkein. Mutta miten neuvottelut jatkossa käydään Koheesiopolitiikassa, koska me emme nyt määritele tässä tämmöistä teknistä ilmiötä, vaan tämähän on osana uutta rahoituskehystä vuosina 2014-2020. Meillä on tässä suuri intressi ja, ja, ja se, mikä liittyy nyt päätöksentekomekanismiin, niin siitä olisi hyvä myös kuulla. Thank you very much. Mr. Minister, you have the floor now ja valtiosihteeri, olkaa hyvä. Kiitoksia taas näistä huomioista. Ensimmäinen kysymys koski olemassa olevia budjettisitoumuksia ja kuinka ne voidaan säilyttää tällä ohjelmointikaudella ja tulevaisuudessa Korostan sitä, että on pidettävä kiinni siitä, mistä on jo sovittu rahoitusnäkymät. Siinä niissä on päästy herkkään tasapainoon eri intressejen ja ongelmien välillä eri alueilla ja maissa Euroopan unionissa. Näistä sito, näitä sitoumuksia on tietenkin kunnioitettava. Meidän on varmistettava, että olemassa olevat sitoumukset toteutetaan tehokkaalla tavalla. Makroalueista sitten tietenkin on syvennettävä valtioiden välistä yhteistyötä. Se ratkaisee kansalaisten ongelmia ja luo eurooppalaista kansalaisuutta. Kansallisuutta on sellaista, että me olemme sitä mieltä, että tässä on kuitenkin noudatettava budjettineutraalisuutta. Budjetit ovat rajallisia ja makrotalousalueiden syventäminen ei voi merkitä budjetin lisäämistä. Meidän on vain kulutettava paremmin niitä resursseja, jotka meillä on nyt jo käytettävissä. Eh, en su intervención el cambio. Ehdotitte indikaattoreiden muuttamista mm, niin, että ne olisivat muita kuin BKT-indikaattoreita. Tämä on varmasti asia, josta voidaan toki keskustella. Toki voitaisiin harkita muita indikaattoreita, mutta meidän on otettava huomioon, mitä rajoituksia on mm, muilla mahdollisilla indikaattoreilla. Ne voivat olla subjektiivisempia ja ne saattavat olla herkemmin kritiikin alla. BKT-indikaattori ei tietenkään heijastele kaikkea tätä problematiikkaa, mutta ne ovat erittäin homogeenisia kaikissa maissa ja näin ollen niin niitä on helpompi vertailla. Ongelma tässä koskee sitä, että on pyrittävä samaan aikaan oltava hyvin täsmällisiä ja subjektiivisia, että toisaalta ehkä menetetään osa informaatiosta, mutta on, ymmärretään helpommin nämä indikaattorit. Ja toki kullakin alueella on oma problematiikkaansa. Niitä on mitattava hyvin erilaisilla muuttujilla – Tarkoitan tässä esimerkiksi Espanjan alueita yhdellä alueella. Ongelmat liittyvät väestön haja-asutukseen toisella alueilla. Ongelmat koskevat pikemminkin maahanmuuttovirtoja. Ne aiheuttavat terveydenhuolto- ja koulujärjestelmän ongelmia. Toisilla alueilla ongelmat koskevat saari alueen ongelmia. Kaiken kaikkiaan olisi otettava huomioon se, että alueilla on erilaiset kustannusrakenteet. On hyödyllistä, että indikaattorit olisivat joustavampia niin, että voitaisiin nämä eri tilanteet ottaa huomioon, mutta jos indikaattoreita liikaa monimutkaistetaan, keskustelusta tulee hyvin subjektiivista ja vaikeaa. On vaikea päästä mihinkään selkeisiin johtopäätöksiin. Olen toki yhtä mieltä siitä, että olisi pyrittävä mittaamaan kohesiopolitiikan vaikutuksia, mutta meidän on myös selvitettävä maalaisjärkemme ja muistettava, että äärimmäinen täsmällisyys ei välttämättä tuo onnea. Nyt meillä on vertailukelpoisia kelpoisia indikaattoreita, jotka on yleisesti hyväksytty. Sí, y finalmente sobre el, el impacto de la... Eh, ja sitten vielä eh, siitä, eh, niin aivan lyhyesti siitä, mitkä ovat vaikutukset rahoitukseen budjetti, budjettivaikutukset kansallisella tasolla. Jo tässä lisäperiaatetta on vähän vaikea ottaa huomioon. Thank you very much, Mr. Matula. Kiitos, herra Matula. Ihan minuutin kysymys enää. Meillä on enää viisi minuuttia aikaa käyttää tähän keskusteluun. Mulțumesc. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministeri. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin noudattaa tätä eh, minuutin aikaa. Otan esiin pari näkökohtaa, jotka kiinnostavat minua ajatellen eh, tulevaa kohesiopolitiikkaa. Eh, te mainitsitte tietyn siirtymäajan, jonka kuluessa alueet saattaisivat etääntyä kohesiopolitiikan tavoitteista. Mainitsitte Eh, tämän siirtymäajan, jonka tarkoituksena olisi poistaa rahoitus. Mikä olisi oikea mekanismi tätä varten, jos halutaan nyt estää se riski, että eh, erot kasvavat eri alueiden välillä EU:ssa? Ja vielä lyhyesti eh, lisäys siihen, mitä kollega Mannesku sanoi. Te sanoitte, että koordinointi ei toimi mitenkään hyvin ja viittasitte omassa vastauksessanne hyvin suhteisiin alue-, paikallisviranomaisten ja valtiotason välisiin hyvin suhteisiin Espanjassa. Me puhumme monen tason toiminnasta. Kenen pitäisi mielestäni koordinoida näitä alueellisia investointeja? Thank you very much, Mr. Uh, Kiitos, herra Viimeinen kysymys. Señor ministro, señor secretario Hyvä ministeri, hyvä valtiosihteeri Kanja. Haluaisin toivottaa teidät tähän valiokuntaan tervetulleeksi ja kiittää teitä tästä alustuksesta ja Espanjan puheenjohtajakauden prioriteettien esittelystä. Meillä on vähän aikaa, vain kaksi lyhyttä, täsmällistä, selkeää kysymystä ensimmäinen kysymys. Siitä jo puhuittekin. Voisitteko vielä vähän kehitellä enemmän sitä, kuinka näitä nykyisiä siirtymäkäyden alueita olisi käsiteltävä? Toinen kysymys, mikä on ollut kohesiopolitiikan panos Thank you very much. And... Ta- tasa-arvokysymyksissä? Ja vielä herra Varo. Kiitos, puheenjohtaja, hyvä valtiosihteeri. Mielenkiin, olen seurannut mielenkiinnolla puheenjohtajan ohjelmaa ja tässä on paljon tällaisia äärimmäisen kaukaisia alueita otettu esille ja myös saaristot tai saaret. Nyt miten ja millä varoin puheenjohtaja aikoo täytäntöönpanna nämä ohjelmat, jotka liittyvät saarialueiden kehitykseen? Toiseksi, miten puheenjohtaja haluaa, että komissio soveltaa tätä omaa tiedonantoaan, joka on Euroopan alueiden yhteinen tiedonanto. Miten te aiotte edetä ten, ten tavoitealueiden suhteen? Ja sitten lopuksi, aiotteko te reagoida sen suhteen, että nämä kaukaiset alueet saataisiin maantieteellisesti jotenkin integroitua keskenään. Thank you very much. Minister, you have the floor. Ja sitten äh, valtiosihteeri, olkaa hyvä. Moi. Kiitoksia. Ja minulla on tässä vain pari minuuttia, äh, jotta voin vastata näihin kysymyksiin, joten teen sen lyhyesti. Ensinnäkin siirtymäkausista ajatuksena äh, oli se, ei olisi mitään äkkinäisiä muutoksia rahastoissa. Ja meidän kokemuksemme mukaan tämä phasing in, phasing out nykyisessä ohjelmakaudessa on sellainen, että ohjelmakausi on rakennettu niin, että täytäntöönpano on hiukan vaikeata ja tulevaisuudessa olisi järkeä siinä, että olisi tulevassa ohjelmassa Facing in, Facing Out, ja siinä jaettaisiin resursseja homogeenisemmin suhteessa aikaan. Ja toiseksi meidän mielestämme, jos haluamme välttää näitä katkoksia, ja ne, jos tulee tietyllä alueella pieni BKT-nousu, silloin on tärkeää, että meillä olisi eh, vähän vähältä etenevä eh, politiikka näillä alueilla. Mitä tulee sitten eh, hallintoon, kenen pitäisi koordinoida rahastojen käyttöä silloin, kun on eri tason hallinto ja valtioalueet ja paikallistaso. Käytännössä minun mielestäni eurooppalainen toimintamalli e, on e, juuri paras tällainen. E, ei tässä voi jättää sivuuttaa täysin jäsenvaltioiden omaa rakennetta tässä suhteessa. Ja sitten alueista, eh, erittäin eh, kaukaisista alueista. Eh, meillä on kokous toukokuussa ja keskustelemme juuri näistä äärimmäisen kaukaisista alueista. Espanjalla on tällaisia alueita myös. Ja tästä syntyy tiettyjä käytännön ongelmia, kun halutaan täytäntöön panna rahastoja ongelmat ovat ennemminkin käytännöllisiä, eivät niinkään suunnitteluun liittyviä, joten toukokuussa meillä on kokous, joka käsittelee nimenomaan näitä kysymyksiä, perifeerisiä alueita. Ja vielä viimeinen kysymys. Tässä viitattiin siirtymäkauden alueisiin. Sanon uudestaan, että uskoisin, että nämä nykyiset kriteerit ovat aivan korrekteja, jotta ei tulisi mitään merkittäviä katkoksia. Ja tässä tilasto, tilastot nimenomaan vaikuttavat siihen, miten mennään yhdestä luokasta toiseen ja sitä kautta saadaan tukia. Sitten eh, tavoitteet. Eh, on tärkeää, että saadaan aikaan eh, lähetymistä alueiden välillä. Ja tämä on tärkeä tavoite sitten yksityiskohtaisesti, miten käytetään rahastoja. Nyt kun meillä on lähentyminen tavoitteena, niin se pitää todellakin tehdä hyvin todellisuudenläheisesti. Ja me teemme eh, töitä nimenomaan eh, tässä suhteessa niin paljon. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos valtiosihteerille puheenvuorosta, kommentteista ja vastauksista ja kiitän myös valiokuntaa käydystä keskustelusta.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 Open the Aloitetaan äänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Onko kaikki äänestäneet? Once again. Niin vielä kerran testiäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät kaikki vielä. Toimiiko? Hard. Anteeksi, minulla ei ole äänestyskorttiani. Okei. Okay. Hyvä niin. Me otamme tämän asian huomioon äänestyksissä. Voimmeko nyt päättää äänestyksen? Oikein hyvä.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 No hyvä, menemme eh, kohtaan viisi mietintökomission valkoisesta kirjasta ilmastonmuutokseen sopeutuminen kohti eurooppalaista toimintakehystä. Eh, valmistelija Salvatore Caronna. Eh, eli teillä on äänestyslista. Me aloitamme tarkistuksesta yksi. Äänestys alkaa. Puolesta, vastaan, tyhjää, Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä tarkistus hylättiin. Anteeksi. After the vote. Minunkin äänestyskorttini on hukassa. No, kyllä sä voit Äänestän vastaan. Okei. Okay. Yes, order. De voorzitter, we hebben zo'n prachtig eh, equipment hier, en, maar ik zag de resultaten. Puheenjohtaja, meillä on nämä tekniset laitteet, mutta minä en nähnyt kyllä tuolta taululta ainakaan tulosta. Kyllä meidän pitäisi korttiäänestyksessä nähdä tulos tuolta, tuolta taululta, mutta ei näkynyt. Right. Voisiko nämä tulokset vielä näyttää meille? We go to the... No menemme tarkistukseen kaksi. Okay. The vote is... No, no, no. Yeah. Niin, olkaa hyvä. Wellicht wat directer stellen. Ik wil graag weten... Puheenjohtaja, kysymys. Minä haluan tietää tämän elektronisen äänestyksen tuloksen lukuina. Kiitos. Ehkä se hylättiin, mutta minä en tiedä, mitkä ään, mikä oli äänestystulos. Okei, okay, 20. 22 vastaan, 17 puolesta. this we're checking the machine. You can go It's always manual, so they raise their hands. Okay, amendment number two. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Ei vaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. ja puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Uh, Sitten äh, tarkistukset 5, 6, 3, 4. Tarkistus 7. Siitä kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, äänestys siitä alkaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kakkososa. Äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän. Siitä kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa puolesta, vastaan, Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12. EPPn suullinen tarkistus korvataan develop-sana reinforce-sanalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13, siitä kohta kohdalta ja ensimmäinen osa. Äänestys alkaa siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15. Siitä kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tästä tarkistuksen vielä koneellisesti vai sopiiko tulos teille hyvä? Sitten tarkistus 16 Suullinen tarkistus edustaja Kadekilta. Lisätään sana local authorities sanan edelle. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 Suullinen tarkistus valmistelijalta poistetaan sana instrument väline puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus kaksi. Siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 19 tai 2, 21, 22 raukeavat. Menemme suoraan tarkistukseen 23. Siitä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25. Tämä on suullinen, tähän tulee suullinen tarkistus vihreiltä. Äänestys alkaa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 tarkistus puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ei, vaan tarkistetaan. Katsotaan se koneellisesti ja äänestys alkaa. Ö, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kuusitoista puolesta kaksi vastaan. Se siis hylättiin. Ja nyt tarkistus, kompromissitarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy vielä tarkistaa. Äänestys alkaa koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 17 vastaan. Hyväksytty siis. Sitten tarkistus 27, 29, 30 raukeavat. Menemme 28. 28 tarkistus. Siitä äänestyspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, tämä täytyy vielä katsoa. No niin, tarkastetaan vielä se 33. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Puolesta 31 ja vastaan 8. Hyväksytty. neljä. Äänestys alkaa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 37 tarkistus raukeaa, koska 35 hyväksyttiin. Menemme tarkistukseen 38. Äänestys alkaa ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 ja 42 raukeavat. Tarkistus 40. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy vielä katsoa koneellisesti ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 18 vastaan. Tämä tarkistus hyväksyttiin. Ja sitten vielä lausuntoluonnoksesta loppuäänestys. Teemme sen sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Niin, lausuntoluonnos hyväksyttiin 29 puolesta 8 vastaan. Kiitos kovasti ja onnittelut vielä valmistelijalle. with the next vote, Mr. Uh, will take over. I'm sorry I have to leave now for... Valitettavasti minun pitää nyt poistua puoliksi tunniksi ja kollegani jatkaa sitten seuraavan äänestyksen osalta. Herra Kiber. the system will come and you mean for the vote or taking the vote. Uh, yeah, yeah, no, we, we take for the... Ja, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, dann machen wir... No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, jatketaan äänestysten kanssa. Lausuntoluonnos, yhteisöjen taloudellisten etujen suojaminen, petosten torjunta, vuosikertomus 2008. Me äänestämme kappaleesta yksi, tarkistus yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissiehdotus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täten siis 2, 3 ja 4 raukeavat ja me äänestämme vitosesta puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Aloitetaan koneellinen äänestys tarkistuksesta numero 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta, 13 vastaan. Tarkistus 6 on vedetty pois, eli me äänestämme tarkistuksesta 7 puolesta. Vastaan anteeksi, seitsemän on nyt tar- äh. anteeksi, sekin raukeaa. Siis tarkistus kahdeksan. Äänestetään siitä puolesta. Ka- vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 sitten puolesta vastaan tyhjää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 sähköisesti siis koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puoltoääntä, kaksi tyhjää, ei vasta ääniä. Onnittelut valmistelijalle. Wie geht's weiter? Seuraava kohta esityslistalla. Meidän täytyy tyhjentää vain kone tässä välillä. Das ist die draft opinion. Eli lausuntoluonnos Euroopan investointipankin vuosikertomus vuodelta 2008, valmistelija Rouva Krell. An, aloitamme että, tarkistuksesta numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Numero kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän vielä koneellisesti. Koneellinen äänestys alkaa tarkistuksesta viisi. Äänestys päättyy. Eli tämä on hylätty. Eli hän on puolesta ilman korttia ja herra Kelion puolesta – Eli tämä on juuri ja juuri hyväksytty tämä tarkistus. Seuraava tarkistus numero kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän sen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin sitten sitten lausuntolonnoksesta kokonaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, selkeä. Enemmistö 38 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelen rouva Kreelia. Kreeliä. Ja, wir machen dann weiter mit der Sitzung. Lassen Sie mich... No niin, nyt jatkamme tästä kokousta. Aivan aluksi haluaisin muistuttaa teitä vielä siitä, että huomenna meidän kokouksemme jatkuu kello yhdeksältä. Täällä eh, sanotaan, että kokousta ei ole huomenna, mutta kyllä meidän kokouksemme jatkuu huomenna kello yhdeksän, eli eh, kokouksen toinen osa. Ja nyt me siirrymme esityslistan kohtaan kahdeksan. Eh, erityinen terveystarkastus maatalous luonnonhaitta-alueilla. Ja tässä valmistelijana Rova Estaras Peragut, joka esittelee oman lausuntoluonnoksensa meille. Olkaa hyvä. Señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelemme tämän lausunnon. Se on aivan samoilla linjoilla kuin komission ja maatalousvaliokunnan ehdotukset. Ymmärrämme, että ne alueet, joita nyt pidetään LFA-alueina, ne muodostavat noin 50 prosenttia yhteisön maatalouspinta-alasta. On olemassa LFA-välialueita ja alueita, joilla on erityisiä ongelmia, myös vuoristoalueita. Me keskitymme nyt näihin LFA-välialueisiin, joilla on luonnon haittaa ja joilla on vähän väestöä verrattuna muihin alueisiin tulevina kuukausina tekemämme päätökset tulevat olemaan merkittäviä, kun ajatellaan sitä, mitä vaikutuksia eh, tällä on eh, yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudelle. Lausuntoluonnos perustuu seuraaviin kohtiin. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, kun ajatellaan tulevia eh, kompensointikorvauksia, että vähennetään merkittävästi nykyisiä eroja tukien välillä eri valtioissa. Kyse on siitä, että pyritään kohesioperiaatteeseen 17 euroa hehtaarilta Espanjassa, 250 euroa hehtaarilta Belgiassa. Näin suuria eroja on maasta riippuen erot ovat suuria ja nyt olisi tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin tarkastelisi näitä merkittäviä eroja eri jäsenvaltioissa. Toinen kohta koskee autioitumista. Valiokunta, komissio ehdottaa, että autioitumiskriteeri poistettaisiin tästä maaseutukehittämisestä seikasta. Me pyydämme, että autioituminen otettaisiin huomioon tässä hieno säädössä, koska autioituminen epäilemättä syventää näiden alueiden ongelmia. Jos tämä otettaisiin huomioon hienosäädössä, tästä voisi tulla tasapainoinen kompromissi niiden välillä, jotka haluavat radikaalisti uudistaa välialueita ja niiden, jotka haluavat säilyttää nykytilanteen. Tämän säädön kautta päästäisiin tasapainoisen tilanteeseen. Edelleen pyydämme, että avattaisiin siirtymäkausi, joka on riittävän pitkä, niin että eri alueet, jotka jäisivät ilman tukia uuden välialueiden luokittelun takia, voisivat siirtymäajan aikana sopeutua uuteen tilanteeseen. Edelleen tuomme esille sen, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten kannat olisi otettava huomioon myös asianosaiset tuottajayhteisöt olisi otettava huomioon. On esitetty kahdeksan tieteellistä kriteeriä. Ne ovat ne ovat biofyysisiä kriteerejä ja alueiden on laadittava karttoja, joissa määritellään ne kelpoisuusalueet. Olisi erittäin kiinnostavaa, että kuultaisiin näitä eri viranomaisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia tässä menettelyssä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa korostettiinkin sitä, kuinka erilaisia kriteerit ovat, kun määritellään, mitkä alueet voidaan luokitella välialueeksi. Tällä hetkellä on yli sata kriteeriä. Tämä antaa paljon liikkumavaraa jäsenvaltioille. Tilitarkastustuomioistuin on kritisoinut tätä tosiasiaa. On siis tärkeää yksinkertaistaa järjestelmää ja ottaa käyttöön objektiivisia yhteisöllisiä kriteerejä. Tämä on ehdotuksen myönteinen asia. On myös korostettava sitä, että jäsenvaltioilla pitäisi olla hieman liikkunavaraa niin, että ne voivat soveltaa objektiivisia joustavia kriteerejä niin, että voidaan ottaa huomioon asianomainen tilanne. Sitten vielä tästä hienosäännöstä, josta komissiokin puhuu. Viittaamme tässä niihin alueisiin, jossa tekniikan avulla on eliminoitu luonnonhaittojen vaikutukset. Nyt olisikin tarkkaan arvioitava, minkälaisia kustannuksia näistä tekniikoista on ollut ja otettaisiin huomioon ne alueet, joissa tuottajien tulot ovat alhaisia tai jossa tuotannolla ei ole juurikaan vaihtoehtoja. Edelleen, koska lausunnon on oltava varsin lyhyt, niin valmistelijana kerroin teille nyt hyvin tiiviisti lausunnon tavoitteet. Nyt on kuitenkin avattu määräaika tarkistuksille ja minä tulen tekemään tarkistuksia tähän lausuntoluonnokseen. Se on mahdollisuus täsmentää vielä näitä erityisestä haitasta kärsiviä alueita. Tällä hetkellä olemassa oleva määritelmä Agenda 2000 uudistuksen myötä on hyvin epäselvä. Siinä ei oteta mukaan saarialueita. Kun valtiosihteeri puhui äärimmäisen syrjäisistä alueista, niin niin tällä hetkellä tilanne on todella niin epäselvä, että näihin alueisiin ei oteta mukaan saarialueita. Ja siksi tulemme esittämään tarkistuksen niin, että voi, että äh, joskushan on käynyt niin, että esimerkiksi Menorkan saari Espanjassa on jäänyt ilman tällaisia tukia, mitä ne kuitenkin aikaisemmin ovat saaneet. Uskon, että tarkistusten myötä tätä lausuntoluonnosta voidaan vielä parantaa. Kiitoksia. Ja, Kiitos esit, ähm, esittelijälle. Ähm, tarkistusten äh, määräaika toinen helmikuuta. Tästä äänestetään 22. helmikuuta. Onko täällä nyt kollegoita, jotka ovat aloittaa keskustelun? Herra Alfonsi. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän ryhmämme tarkastelee hyvin läheltä tätä mietintöä. Nämä, tämä solidaarisuus ja harvaan asuttuisuus kriteereinä, ne otetaan huomioon näinä epäsuotuisuuden tekijöinä. Me tarkastelemme läheltä myös paikallissopeutuksen mahdollisuutta ja me haluaisimme, että arvioidaan uudestaan myös tuet näille eh, epäsuotuisimmille alueille. Eh, tosiaan eh, tuottajien pitäisi saada tukea. Tietyillä alueilla on spekulatiivista toimintaa, jossa esimerkiksi Skotlanti siellä on sellaisia tuen, tuensaajia, jotka eivät välttämättä lisää tuotantoa paikallistasolla. Meidän pitäisi miettiä, mikä on tuottavaa toimintaa. Niin- Kiitos. Herra Ouro seuraavana listalla. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Niin tässä lausuntoluonnoksessa pyritään sopeuttamaan näitä uusia kriteereitä, jotta voitaisiin määrittää nämä luonnonhaitta alueet. Ja täällä on nyt kahdeksan kriteeriä, jotka, ovat, jotka on luetteloitu. Nyt kysymykseni. Minusta vähän tuntuu, että valmistelija vastasi myönteisesti siihen kysymykseen, jonka, jo, jonka nyt tässä esitän, mutta halusin vain vahvistuksen siihen. Kun katsotaan äh, maatalouden pääosaston kotisivua, siellä on kartta, jossa on kuva luonnonhaitta-alueista. Bulgaria, Romania ja myös Ranskan neljä syrjäisintä aluetta, jotka koko alueeltaan ovat tukikelpoisia. Ja kysymys siis on se, miten tämän, näiden uusien kriteerien hyväksyminen, jos, jos tämä hyväksyminen nyt muuttaa tilannetta jotenkin nykyisestä. Ja sitten vielä yksi kommentti. Nämä kriteerit. Voitaisiko niihin lisätä luonnonhaitta-alueiden määrittelemiseksi sellainen maaperä, joka on hyvin, hyvin saastunutta, joko kemikaalien saastuttama tai muuten terveydelle vaarallista, ja, ja, ja että siellä sitten ei voida viljellä. Voitaisiko se yhdeksi kriteeriksi lisätä? Sitten onko muuta kysyttävää, herra Uvemai? Danke, Herr Vorsitzender. Die Frau Kiitos puheenjohtaja. Valmistelija otti esille hyvin tärkeän kysymyksen, nimittäin se alue, joka koskee alueiden, tai jossa maata laadullisesti parannetaan jollain viljelytekniikalla. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta tämä saattaa sisältää tietyn riskin, nimittäin voi, tekniikkakin saattaa johtaa ongelmiin tällaisien alueiden maanviljelyn kestävästä käytöstä. Esimerkiksi raskaat ajoneuvot, jotka jotka parantavat ehkä viljelytekniikoiden puolesta tätä tuottoa, mutta jotka my- myös sitten maata rasittavat maan käyttöä, maata heikentävät ja maan käyttöä vähentävät. Ja kun puhutaan maaperän hedelmällisyydestä, niin tietysti siihen liittyy pohjaveden käyttö, käyttöä. Jossain vaiheessa myös autioituminen saattaa, jo, saattaa johtaa auto, autioitumiseen, joten pelkkä viljelytekniikan käyttö ei paranna maiden kestävää käyttöä. Sitten on vielä pari kysymystä. Haluan kiittää valmistelijaa erinomaisesta lausuntoluonnoksesta – Voin täysin yhtyä näihin kuuteen kohtaan, mitä olette nostaneet tässä esille. Nämä ovat erittäin tärkeitä pointteja nimenomaan alueellisuuden kannalta. Erityisen hyvänä pidän kohtaa kaksi ja kolme, ja näihin liittyen haluaisinkin vielä kysyä tarkentavia kysymyksiä. Jos katsotaan kohtaa kaksi, jossa mainitsitte autioitumisen ja nimenomaan sen huomioon ottamisen varsinaisena kriteerinä, kuinka relevanttina että kuinka konkreettisena luulette tai pidätte, että tämä, tämä tulee menemään myös läpi? Tai onko teillä tietoa, mitä, mitä mieltä esimerkiksi komissiossa ollaan tästä kohdasta? Kohtaan kolme haluaisin tarkentaa. Puhutte siirtymäajasta. Kuinka pitkästä siirtymäajasta mahdollisesti on kyse? Kiitos tästä kysymyksestä. Ja sitten herra Olenic, viimeinen kysymys. Dziękuję bardzo. E, otóż warto... Kiitoksia puheenjohtaja. E, nyt täytyy panna merkille, että tässä tarkoituksena on tukea epäsuotuisia alueita ja siinä puututaan aivan suoraan maataloustuottajaan, maanviljelijään. Ja tässähän me puhumme tuesta, hehtaarikohtaisesta tuesta pientiloille korkeintaan 100, 150 euroa ja nimenomaan puhutaan jäsenvaltioista. Haluaisin vielä painottaa, että tämä tarkoittaa sitä, että varat menevät aivan suoraan tuotantoon. se ei vaikuta siihen, että säilytettäisiin näitä alueita asutettuina ja ehkäistäisiin autioitumisprosessia. Siitä syystä tulevaisuudessa, kun uusia ohjelmia laaditaan näille alueille. Meillä pitäisi olla yhteisiä toimia sekä paikallisviranomaisille että maanviljelijöille, jotka yhdessä sitten voisivat tehdä töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Ehkäpä kannattaisi ottaa huomioon tämä tulevaisuutta ajatellen, joten nämä varat tästä ohjelmasta niitä ei pitäisi kanavoida ainoastaan suoraan viljelijälle, koska ne pirstaloituvat hyvin pienille tiloille ja näin pienellä summalla tuskin saa mitään aikaa ajatellen tämän ohjelman tavoitteita. Niinpä pyytäisin ottamaan huomioon tämä. Kiitos. Ja, schön für die... Kiitos näistä. Ennen kuin annan valmistelijalle puheenvuoron vastata, niin pyytäisin komissiota kommentoimaan komment, ensin kommentti komissiolta ja sitten valmistelija lopuksi vastaa kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta eh, lyhyen lausuntoon komission puolesta. Eh, kun katsomme näitä haitta-alueita, niin meidän täytyy asettaa ne koko tämän maatalo, maaseudun kehittämispolitiikan kehy, kehikkoon – luonnollisesti tämä autioituminen ja, ja taloudellinen kehitys, josta puhuttiin myös, ja sitten se, että kehitetään näitä maaseudun kehittämisiä eri strategioin, niin koko tämä maaseudun kehittämispolitiikka, jota nyt täytäntöön pannaan alueellisin ohjelmin. Ja näissä ohjelmissa on nyt sitten tiettyjä haittoja, tai, tai, tai tämä haitta-alueet ovat yksi muiden joukossa, joille rahoitusta kohdistetaan. Jos puhutaan tasausmaksuista äh, haitta-alueilla, äh, ne ovat tietenkin muuttuneet vuosien aikana. Nykyisessä tilanteessa näiden tukien äh, tavoitteena on tasoittaa kattaa luonnon aiheuttamia haittoja tuotannolle, ei esimerkiksi sen takia, että väki pakenee maalta. Ja tämä on tilin tarkastustuomioistuimessa saanut paljonkin kritiikkiä sen takia, koska on käytetty paljon kansallisia kriteereitä ja senpä takia koitemme saada aika jonkunnäköisiä objektiivisia selkeitä kriteereitä, jotka määritellään Euroopan tasolla – jotta sitten jäsenvaltioissa pystytään tähän puuttumaan, jotta, jotta myös sitten tiedeyhteisö ja, ja muut asi, asiaa käsittelevät tahot voivat saada sanansa sanottavaksi, sanansa kuuluville ja sitten näitä kriteereitä testataan Euroopan laajuisesti. Se kysymys, miten pitkälti tuetaan näitä alueita, joilla on luonnonhaittoja – ja jotka ovat pystyneet toisaalta eliminoimaan näitä vaikutuksia. Sellaiset alueet esimerkiksi, joita oli vaikea viljellä aikaisemmin, mutta joissa on esimerkiksi kastelu tai, tai muiden järjestelyn avulla onnistuttu viljelyä harjoittamaan. Ja nyt halutaan tutkia, miten tällaisia kovin tuottavia alueita, hyvin tuottavia alueita, joilla tuottajat ansaitsivat hyvin, mit, miksi tällaisille alueille nyt sitten maksettaisiin jatkossakin haitta, luonnonhaittakorvauksia. Tämän kysymyksen osalta eh, harjoitamme tätä niin kutsuttua hienosääntöä, fine-tuning, jotta toimenpide voidaan oikeuttaa ja perustella. Ja senpä takia tässä pitää nyt olla hyvin varovainen, kun käytetään kansallisia kriteereitä, kun näitä, näitä alueita määritellään – Tämä nimittäin oli tilintarkastustuomioistuimen suurin kritiikki ja, ja, ja, ja, ja huomautus. Jos nyt sitten on vielä jotain tuki, tukikelpoisuuskriteereitä, jotka määritellään kansallisella tasolla, sen jälkeen kun nämä alueet on määritelty, niin se, se on toinen asia. Mutta kansallisten kriteerien käyttö alueiden määrittämisessä on johtanut ongelmiin. Ja sitten nämä sopeuttamismääräajat, tähän voisimme sanoa, että nyt prosessi on kesken, käynnissä. Jäsenvaltioiden pitää nyt sitten laatia nämä niin, kartat, joiden perusteella sitten simuloimme nämä kriteerit. Sen jälkeen käymme jäsenvaltioiden kanssa hyvin intensiivistä vuoropuhelua pyrkiä, pyrkimyksessämme arvioimaan näitä tuloksia ennen kuin sitten teemme laki ehdotusta aiheesta, lainsäädäntöehdotusta. Ja siirtymäaikakysymys on tietenkin tärkeä tässä keskustelussa, mutta tällä hetkellä siirtymäaikojen määrittäminen on vielä liian varhaista. Kiitos puheenjohtaja. Ja, danke, danke schön, Herr... Kiitos herra Pelkö komissiosta. Tässä oli pari mielenkiintoista argumenttia siihen, mitä kollegatkin täällä ottivat esille. Nyt sitten lopuksi vielä valmistelijalle puheenvuoro. Rouva Esteras Ferraguts. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Vähän komission ja muiden kannanottoja seurailen, niin tämä väen vähentyminen on asia, josta keskustelin maatalousvaliokunnan esittelijän kanssa, se ei ole tässä esinnössä, mutta olemme sitä mieltä, että se olisi tärkeää ottaa mukaan äh, tässä hienosäännössä, kun laaditaan näitä karttoja, jotka laaditaan äh, tämän tieteellisen yhteisen tieteellisen keskus, keskuksen äh, tietojen mukaan laaditaan näitä karttoja. Mielestäni on erittäin keskeistä, että tämä vähentyminen otettaisiin mukaan kriteerinä. Se ei ole maatalousvaliokunnan mietinnössä. Meistä se olisi tärkeää, että se olisi mukana. Sitten tämä sopeuttaminen jäsenvaltioiden kanta on nyt tärkeää niin, että kunkin alueen ja jäsenvaltion todellisuus heijastuisi tuossa kartassa ja niin, että kaikkein epäsuotuisemmat alueet otettaisiin huomioon. Sitten mitä tulee ranskalaisiin äärimmäisen syrjäisiin alueisiin ja kartan nykytilanteeseen. Kun ajatellaan näitä kahdeksaa tieteellistä kriteeriä, niitä tullaan hienosäättämään. En tiedä, ovatko nämä äärimmäisen syrjäiset alueet jo nyt luokiteltu tähän kolmanteen luokkaan. Meillähän on vuoristoalueet, sitten äärimmäisen syrjäiset alueet ja erityis, erityiset alueet, omasalueita, jotka ovat saastuneet kemikaaleille. Yhteistä tutkimuskeskusta on pyydetty keräämään eläintieteellisiä ja ilmastollisia seikkoja kriteerien muodostamiseksi. Perustettiin arviointiryhmä, joka tutki tätä maaperää, ilmastoa ja mutta seikkoja. Se oli erittäin korkeatasoinen. Sitä koordinoitiin yhteisen tutkimuskeskuksen kautta ja päädyttiin näihin kahdeksaan kriteeriin tiettyjen arvojen perusteella. Ne e, todella estävät maataloustoimintaa Euroopassa. On tärkeää, että tätä tämä toteutettaisiin käytännössä niin, että kuunnellaan jäsenvaltioita. Kuinka kauan sitten siirtymäkausi kestäisi? Minähän en ole tähän ottanut kantaa. Meidän pitäisi katsoa, kuinka tämä kartta elää, mikä on lopputulos, ja sen jälkeen sitten arvioimme tilannetta. Kaikki panokset teiltä ovat tervetulleita. Uskon, että ne tulevat parantamaan lausuntoluonnosta, mutta uskon, että olemme kyllä suurilta osin yhtä mieltä tästä aavikoitum- autioitumisasiasta ainakin hienosäiden osalta. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Dann können wir... Kiitos. Me voimme päättää tämän asian käsittelyn. Minä mä, sanoin jo noista määräajoista tarkistuksia ja äänestystä varten. Mennään eteenpäin esityslistalla kohta yhdeksän. Lausuntoluonnos aiheesta kestävä tulevaisuus liikenteelle valmistelija Jean Kelly ja hän johdattelee meidät tähän aiheeseen. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt um, on tosiaan aika myöhä, mutta tähän ei pitäisi kauaa mennä. Toivon mukaan uh, minulle on suuri ilo toimia valmistelijana tässä lausunnossa. Eh, varmasti tiedätte, että kohesiopolitiikka ja aluekehitys eh, on eh, tärkeää myös, kun ajatellaan liikennettä, mutta liikenne on tärkeä osa kohesiopolitiikkaa. Kestävä, tehokas liikenneinfrastruktuuri auttaa siinä, että alueet kehittyvät tasapainoisesti. Varsinkin sen pitäisi alentaa liiketoimintakustannuksia alueiden välillä, koska itse tulen myös Etelä-Irlannista eh, ja elän siellä Kaakkois-Irlannissa. Eh, tunnen asian. Olen tyytyväinen komission tiedonantoon eh, kestävä tulevaisuus liikenteelle, käyttäjäystävällinen teknologinen järjestelmä. Tässä on tärkeää katsoa eri vaiheita kehittämisessä integrointi ja sitä pitää painottaa. Teknologia on erityisen tärkeää tässä vaiheessa varsinkin ajatellen sitä, että tarvitsemme tehokkaampaa polttoaineen kulutusta ja sitten tietenkin kuluttajia ajatellen se pitäisi olla kuluttajaystävällistä Mm, ajatellen nämä äh, alueita, äh, liikkuvuus äh, on olennainen, koska kaupunkialueilla e, elää yhä enemmän väkeä ja tässä mm, tieliikenneverkot yleensä ovat prioriteettialueita, intermodaalisuus ja veri, lyhyet matkan merikuljetukset, eh, samoin kuin rautatieliikenne ovat tärkeitä. Siinä tarvitaan eh, keskitettyä suunnittelua. Meidän eh, maantiete, maanteidemme pitäisi toimia, toimia sujuvasti. Ja koska minä itse tulen maasta, niin meillä on äh, jossain määrin äh, keinotekoinen raja äh, verrattuna vuoteen 2021. Me olemme monessa suhteessa kärsineet tässä. Nyt meillä on moottoritie tasavallan pääkaupungista Pohjois-Irlannin pääkaupunkiin Belfastista, Dublinin siis. Ja meidän pitää toimia integroidusti tässä suhteessa – olipa sitten paikallistaso tai muu, mutta jos infrastruktuuria ei ole ja se ei ole kunnossa, niin se ei, ei toimi. Meidän täytyy siis ottaa huomioon myös lentoliikenne, varsinkin kun puhumme kaukaisista saarialueista. Täällä ne on mainittu useaan kertaan ei pidä unohtaa näiden alueiden liikenneinfrastruktuureita. Alueelliset lentoasemat ovat hyvin tärkeitä reuna-alueilla. Myös omalla alueellani niin siellä Green Kerin lentokenttä antaa meille yhteydet Dublinin, Lontooseen, Frankfurtiin me olemme nähneet nopeaa kasvua lentoliikenteessä viime vuosina, varsinkin kun markkinat on vapautettu. Eh, hinnat ovat laskeneet merkittävästi ja ihmiset ovat ryhtyneet matkustamaan enemmän. Mutta tässä, eh, tässä, eh, tästä syntyy myös hiilidioksidipäästöjä, joten se ei ole kestävää toimintaa pitkällä aikavälillä 2020 strategiaa ajellen tähän pitää myös puuttua. Siihen puuttumiseen on useita tei, keinoja ja siihen auttaisi helposti nopean suurnopeusjunayhteydet. Me olemme nähneet, että Eurostar on menestynyt Brysselistä Pariisiin, Amsterdamiin on nopeat junayhteydet ja ihmiset ovat innostuneet käyttämään näitä kautta EUn. Odotetaan koko ajan, mitä tulee seuraavaksi. Ihmiset haluavat käyttää paljon enemmän tulevaisuudessa suurnopeusjunayhteyksiä. Nämä ovat seikkoja, joita haluan painottaa. Ja lopuksi vielä kohesiopolitiikka on paljon muutakin kuin rakentaa, että rakennetaan liikenneyhteyksiä. Kohesiopolitiikka on ollut avainasemassa tällä alalla ja jatkossakin varmasti on. Nyt odotan kovasti kommentteja kollegoilta ja ilahtuisin, jos voisin niitä kuulla. Kiitos. Ja, dankeschön. Kiitos herra Kelille. Nyt on useitakin puheenvuoropyyntöjä. Neljä, herra Goodmanis ensimmäisenä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin hieman puuttua siihen, mitä valmistelijan ehdotuksiin tulee. Uskon, että nämä ovat paikallaan. Ensinnäkin toisessa kohdassa tässä ehdotuksessa haluaisin enemmänkin korostaa näitä rajat ylittäviä projekteja, hankkeita – nämä TEN-projektit, eli eri rautatieyhteydet, jotka yhdistävät eri maita. Kuten komissaariehdokas sanoi, että hänen ehdotuksenaan, eh, aikomuksenaan on käyttää aluerahoja eh, maiden sisällä. Ja valitettavasti tämä näkyy myös tilastoissa. Toiseksi <clears throat> rautatieliikenteestä Nimittäin niin vapauttaminen on johtanut ongelmiin, eikä voida enää samalla tavalla varata lippuja näissä erillisissä rautatieyhtiöissä. Tämä on suuri haitta esimerkiksi lentoliikenteen varauksia verrattuna. Eurooppaan eurooppalaisten pitäisi helpommin päästä esimerkiksi varausjärjestelmiin. Sitten nämä lyhyet merikuljetukset, mutta myös intermodaalinen, tarjotus, intermodaalinen kuljetusmuoto. Nimittäin laivatkin voivat kuljettaa vain esimerkiksi jokia pitkin jonkun verran tavaraa. Ja, ja ne saat, saattaisivat ratkaista joitakin ongelmia, jos nyt puhutaan vihreistä ja muista tekniikoista. Sitten ilma, lentoliikenne. Tässä puhutaan reuna-alueet ja, ja, ja syrjäisimpien alueet, lentokentät. Mutta ongelma on se, miten voidaan ilmastonmuutoksen kriteerit liittää tähän yhteen, jos halutaan puhdistaa ilmatilaa, miten olemassa olevat yhtiöt voivat ottaa huomioon nämä tulevat haasteet ilmastonmuutoksen osalta. Haluaisin kuitenkin korostaa, että nämä ovat vakavasti otettavia ehdotuksia ja niitä kyllä kannattaa tukea ja ne kannattaa lähettää liikenne- ja matkailuvaliokunnalle. Kiitos tästä. Seuraavana herra Codis Lastradas. Si, eh, presidente. Niin, puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista, että olen yhtä mieltä tässä asiassa valmistelijan ja muiden kanssa. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä tehtävä tehtävä liikenteellä on sosiaalisen kohesion ja alueellisen integraation, tasavertaisen mahdollisuuksien ja eurooppalaisen hankkeen kannalta. Uskon, että eurooppalaisen liikennepolitiikan olisi työskenneltävä niin, että se lähentäisi kansalaisia ja eurooppalaisia alueita toisiinsa. Haluaisin nyt erityisesti viitata äärimmäisen syrjäisiin alueisiin, kuten herra Kelli tässä jo tekikin. Uskon, että erityisiä ponnistuksia olisi kohdistettava sellaisen politiikkaan, joka on kohdennettu erityisesti äärimmäisen syrjäisille alueille. Haluaisin vielä täsmentää aiempaa puhujaa. Hän puhui pienistä ongelmista koskien valtioiden välistä liikennepolitiikkaa. Tässä valiokunnassa olemme puhuneet makroalueista – Uskon, että valtion väliset hankkeet ovat erittäin tärkeitä eurooppalaisen liikennepolitiikan kehittämiselle. Kiitoksia. Danke für die Anmerkung. Kiitos tästä huomautuksesta. Jan Oiri. Uh, yes, Chairman, I, I would like to... Niin, puheenjohtaja, minä voisin ehkä kiinnittää valmistelijan huomion siihen, että muutama kuukausi sitten me teimme töitä liikennevaliokunnan kanssa. Ajattelen kaupunki liikkumista. Silloin keskusteltiin asiasta hyvin paljon. Joissakin jäsenvaltioissa oltiin vastaan jopa tästä aiheesta keskustelua vastaan oltiin, koska ajateltiin, että noudatetaan toissijaisuusperiaatetta Eli e, asian pitäisi olla e, paikallisia aluetasolla, eikä sitä pitäisi analysoida Eurooppa-tasolla. Eli sitten e, tämä kohta viisi, siinä painotamme tai korostamme, että on varmistettava kaikkien kaupunkialueille asuvien kansalaisten mahdollisuudet käyttää liikennepalveluja. Meidän täytyisi kysyä, kysyä, että minkälaisia johtopäätöksiä on vedetty kaupunkiliikkuvuusmietinnöstä. Minun muistaakseni kyseessä oli valkoinen kirja. Mitä tapahtui meidän ei pitäisi toistaa kaikkea, mitä jo olemme sanoneet ja tehneet parlamentissa muutama kuukausi sitten. Tämä minun huomionani. Ehkä voisimme pyytää, että vedetään johtopäätöksiä tästä kaupunkiliikkuvuudesta. Dank. Kiitos, herra Overmajer. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ja hyvä lausuntoluonnos. Joitakin täältä kuitenkin puuttuu, konkretiaa nimittäin. <clears throat> Nämä ehdotukset toteavat, että on tämmöinen tuleva tuleva kestävä liikenne, politiikka on tärkeätä ja korkea laatuiset palvelut kansalaisille. Tästä kuitenkin puuttuu tästä ehdotuksista se, että että se, mitä nyt halutaan tukea, niin edellytetään myös tiettyä suoritustasoa. Nimittäin esimerkiksi liikenteen syntyminen, kun ajatellaan paikallispolitiikkaa. Ihmiset eivät ihan huvikseen ajele siellä maaseudulla, vaan tarpeesta, koska pitää päästä päästä kotoa töihin ja sitten kotoa harrastuksiin, ja tämä ei aina onnistu ilman omaa autoa. Siis myös kuntia pitäisi velvoittaa selkeästi suunnittelemaan liikenneyhteyksiä, koska muuten liikennevähentäminen ei ole mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä velvollisuus on asetettava paikallistoimijoille, ja minusta se nyt puuttuu tästä ehdotuksesta kokonaan. Kiitos tästä huomiosta. Sitten Rova Manner seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelija Sankelia erinomaisesta ja kunnianhimoisesta lausuntoluonnoksesta. Näihin tavoitteisiin on erittäin helppo yhtyä. Haluaisin lyhyesti kuitenkin kiinnittää huomion kohtaan seitsemän. Kun puhutaan syrjäalueista ja niiden saavutettavuudesta, on merikuljetusten merkitys toki erittäin tärkeä, mutta myös sisävesiliikenteellä on tässä mielessä erittäin suuri painoarvo. Kollega Kudmanis mainitsi jo jokiliikenteen. Tämän lisäksi haluan painottaa myös järviliikennettä ja sen hyödyntämistä. Tämä lyhyesti ja toivon, että tämä myös otetaan huomioon sitten lopullisessa paperissa. Ja, danke schön. Als letzte Wortmeldung haben wir dann Miss... Kiitos. Ja viimeinen puheenvuoro Rova Deli. Olkaa hyvä. Merci, euh, Monsieur Kelly. Kiitoksia, herra Kelly, tästä lausunnosta. Minä haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että kun nyt Kööpenhamina men, meni myttyyn, tässä lausunnossa meidän on uudelleen pohdittava liikennepolitiikkaa globaalista näkökulmasta. Olen sitä mieltä, että on vahvistettava rautatieinfrastruktuuria, jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Mielestäni on vältettävä, että varoilla äh, rahoitetaan maantiehankkeita, paitsi niillä alueilla, joilla ei muita vaihtoehtoja ole. Kaupungeissa on vahvistettava julkisen liikenteen laatua, jotta voidaan niin sanotut syrjäytyneet korttelitkin saada kiinnitettyä. Ja kestävän liikennepolitiikan alu, avulla olisi erityisesti vastattava kaupungistumisen haasteisiin ja su- erityisesti suurissa kaupunkikeskittymissä Euroopassa. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka tärkeää olisi hajauttaa satamatoimintoja ja suosittavaa lyhyen matkan kuljetuksia. Kiitän herra Keliä. Ja, ein Plädoyer für die... ja vielä yksi, ähm, äh, kysy, yksi puheenvuoro komissiolle ennen valmistelijan vastausta. Herra Santana tai jotain siihen suuntaan. Anteeksi, että osa lausua nimeänne. Well, I, I, I, I can just say that... Niin voi sanoa vain, että Paljolti nämä kommentit, joita esitettiin täällä, ne liittyvät seikkoihin, jotka otetaan huomioon seuran, kun mm, tehdään seurantaa ajatellen liikenteen tulevaisuutta, tätä tiedonantoa, joka ensi, on ensimmäinen askel, kun äh, laaditaan äh, valkoista kirjaa, jota kaavaillaan ensi vuoden lopulle tai sitten 2011 Eli tämä tiedonanto pitää vielä tulkita ja meidän täytyy katsoa, miten parlamentin panos otetaan huomioon valkoisen kirjan valmisteluissa. Ja, danke für die Anmerk- Kiitos komissiolle. Nyt sitten vielä herra Kelille valmistelijana loppusanat. And particular... Kiitoksia kiitos kollegoille, joilta sain erittäin arvokasta lisää tähän lausuntoluonnoksen sisältöön muodostamiseen ja, ja, ja hyviä ehdotuksia tosiaan, jotka aion ottaa huomioon. Ihan lyhyt kommentti niistä muutamista. Tämä suurnopeusjuna, sitä tosiaan kannattaa ympäristön suojelun kannalta ja hiilidioksidipäästöjen kannalta suosia. Ja kuten mainittiin, että sen pitäisi olla kuitenkin käyttäjäystävällisempi esimerkiksi nimenomaan tippujen varausjärjestelmien osalta. Se on hyvin tärkeä kysymys. Ja, ja, ja kysymys kuuluukin, miksei tätä ole aikaisemmin kehitetty, koska kyllä junalipun varaaminen pitäisi olla yhtä helppoa kuin lentolipunkin varaaminen. Sitten tämä, nämä lyhyet merikuljetukset, luonnollisesti sisäjoet ja sisäjärvet, niin kuin mainittiin tähän, kannattaa mainita täydennykseksi, koska on alueita, joille ne ovat tärkeitä. Ja sitten lentoliikenne ja, ja puhtaampi, tai, puhtaampi ilma ja, ja, ja ilmastonmuutos. Luonnollisesti tämä on kytköksissä tähän suurnopeusjuna vaihtoehtoon. Täältä tuli esille montakin asiaa, jota vien eteenpäin ja, ja katsotaan tarkistusten muodossa uskon, että kaikki nämä puheenvuorot olivat hyvin merkittäviä ja relevantteja. Täällä oli kaupunkien, liikkuvu- kaupunkien sisäisestä liikkuvuudesta ja, ja tiettyjen alueiden korostaminen. Nämä ovat tärkeitä asioita. Haluan kiittää tässä vaiheessa puhujia. Olen tosi iloinen siitä, että ihmiset ovat katsoneet tätä lausuntoluonnosta tarkkaavaisesti ja, ja keksineet sellaisia aiheita, jotka eivät minulle tulleet mieleen. Ja näin sitten kollektiivisesti kerätään ajatuksia yhteen ja voidaan, voidaan varmasti parantaa tätä lausuntoluonnosta vielä entisestään. Ja, danke. No niin, kiitos. Puheenjohtajalla vain yksi Eli ilman tällaista hyvin rakennettua katuverkostoa tai tieverkostoa eivät myöskään rautatiet voi toimia kunnolla. Tämä minulta kommenttina. Mutta mennään eteenpäin, paitsi nyt määräajoista. Siis tarkistukset tähän lausuntoluonnokseen toinen helmikuuta mennessä ja tästä äänestetään valiokunnassa 22. helmikuuta. Eli tämä kohta esityslistalla on käyty läpi. Mennään eteenpäin. Kohta 10. Nimittäin asetusmuutos 247 vuodelta 2006 syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet. Ja tässä valmistelijana ö, on herätä olkaa hyvä. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Hyvät kollegat, haluaisin nyt teidän kanssanne käsitellä lyhyesti tätä asiaa. Alkaa olla jo vähän myöhäistä. pyriin käsittelemään lyhyesti tämän ehdotuksen avainkysymyksiä. kysymyksiä koskien asetuksen 247-2006 muuttamista syrjäisimpien alueiden maatalousalan erityistoimenpiteitä. Kuten tiedätte, nämä toimenpiteet liittyvät Lissabonin sopimuksen artiklaan 349. Siinä on säädetty toimista näiden alueiden hyväksi, joilla on pysyviä vaikeuksia johtuen maantieteellisistä olosuhteista puutteista, saarellisuudesta, pienuudesta, vaikeasta ilmastosta, syrjästä sijainnista tai taloudellisesta riippuvuudesta harvoista tuotteista ja palveluista. Varmasti kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tämän asetuksen säännösten on otettava huomioon näiden alueiden erityistarpeet ja mahdollisuuksien mukaan on pyrittävä siihen, että paikallisen markkinat kehittyisivät ei näillä toimilla kuitenkaan aiheudu mitään, mitään vääristymiä, koska kyseessä on paikallisesti tuotetut ja kulutetut hyödyket ja palvelut. Tämä on aika tekninen asia, joten keskityn kaikkein tärkeimpiin näkökohtiin. Olen kaiken kaikkiaan yhtä mieltä komission ehdotuksesta. Ensinnäkin siitä mahdollisuudesta, että Asarit voivat ottaa tämän sokeriruokoasian mukaan. On poikkeuksia, joiden mukaan Espanjan Kanarian saaret voivat edelleen saada maitotuotteita. Ne ovat tärkeitä paikallistaloudelle ja kolmannekseen mahdollistetaan reunion saarelle, että se voi tuottaa maitoa paikallisiin tarpeisiin. Minulla on ollut täällä kuusi tarkistusta. Jatkossa mielelläni keskustelen varjoesittelijän ja muiden esittelijöiden kanssa. Äh, Tarkistuksesta kaksi koskee komission ehdotusta ja kaksi liittyy alkuperäiseen asetustekstiin. Ensimmäisessä tarkistuksessa halutaan poistaa äh, äh, Asaurien ja Madeiran erilainen kohtelu Toinen koskee sitä, että poistetaan tietyt tuotteet viljelystä. 1234-2007. E tietyt e e hybridiviljelyt poistettaisiin. Sitten yhteisestä markkinajärjestelystä ja tähän toinen tarkistus. Se liittyy taanehtajuvaisuuteen – asetuksen osalta. Ja kolmannessa tarkistuksessa pyritetään, pyritään selvittämään tästä järjestelmästä hyötyneiden tuotteiden vientimahdollisuuksia. Neljännen ja viidennen tarkistuksen tarkoituksena on parantaa hankintajärjestelmiä tuomalla nopeutta ja tehokkuutta järjestelmiin ottaen huomioon äärimmäisen syrjäisten alueiden ominaisuudet ja paikallismarkkinoiden tarpeet. Nämä kolme tarkistusta koskevat myös suur, suurinta mahdollista säännöltyön tuotteiden määrää, jotka ovat, kuuluvat tähän järjestelmään, joita saatetaan viedä näiltä alueilta ulos. On korostettava sitä, että tällä hetkellä määrät määritellään vi- vientien keskimäärien mukaan 89-91 vuosien perusteella. Nämä ovat sellaisia kriteerejä, jotka eivät edistä markkinoiden kehittymisen huomioonottamista. tämän järjestelmän. Niin haluaisin myöskin mainita sen seikan, että kokemuksiemme mukaan mukaan tämän asetuksen 247-2006 soveltamisen kautta on täytäntöpantu myös muita asetuksia 793-2006. Siitä keskustelimme tänään. Se keskittyy niiden tiettyjen tuotteiden viennin enimmäismääriin Sitten on tämä 30-90 päivän määräaika tuille, niin kuin asetuksen uudelleen muotoilussa on todettu. Olemme vielä hyvin varhaisessa keskustelun vaiheessa. Esittelijänä tai valmistelijana olen tietenkin teidän käytettävissänne, myös varjoesittelijöiden ja muiden esittelijöiden käytettävissä. Voimme keskustella yksityiskohdista, tarkistuksista ja ehdotuksista. Kiitoksia. herzlichen Dank, Herr Kollege. Kiitos kollegalle. Puheenvuorolistalla ensimmäisenä herra Horan. Oui, euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi sanoisin, että äh, minä äh, tuen valmistelijaa ajatellen Azorien äh, sokeriasiaa ja maitotuotteita Kanarian saarien osalta kun puhutaan reunionin laajennuksesta maito, tuo, maitojauheessa, ymmärrän kyllä esittelijän hyvät aikomukset, mutta minä haluaisin saada lisää tietoa siitä, mikä on alkuperä ja tavoite tässä. Minä olen tavannut reunionilaisia jotka ovat sanova, sanoneet, että on huomattu eroja tilastoissa ja se, silti on huomattu, että maidon tuotanto ei ole vähentynyt. Se tarkoittaa sitä, nyt tuoreen maidon määritelmässä ei ole minkäänlaista avoimuutta, että mm, asetetaan tietyt hinnat maitojauheelle suhteessa tuoreeseen maitoon. Kun nyt laajennettaisiin tätä asiaa reunionille, ja se lisäisi vain läpinäkymättömyyttä ja vaikuttaisi paikalliseen tuotantoon. Tuleeko tämä ehdotus Reunionilta vai Ranskan hallitukselta, mutta ehkäpä voitaisiin jomalta kummalta pyytää lisätietoja niistä seurauksista, joita tällä toimenpiteellä olisi paikalliseen tuotantoon. Aivan totta, että tämä nykyinen maidon kysyntä saarella ei ole, e, sitä ei kateta riittävästi, mutta on tietysti e, tiettyjä varotoimia, jotka e, pitäisi ottaa huomioon ja niihin auttaisivat lisätiedot. Kiitoksia. Ja, Kiitos tästä. Seuraavana list- Tällä herra Tirolin. Bitteschön. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, onnitella valmistelijaa tästä hyvin teknisestä luonnoksesta. Minä olen samaa mieltä sen suhteen, kun puhutaan siitä, että toissijaisuusperiaatetta on vahvistettava siellä, missä äärialueilla sitä ei ole näkynyt. Ja olen samaa mieltä myös siitä, että tarvitaan sopeuttamista markkinoiden tarpeita vastaamaan. Ja tässä yhteydessä haluan myös kommentoida tätä alkuperäistä tekstiä, jossa on muutettu artiklaa 19.4 tästä alkuperäisessä asetuksessa – joka koskee tällä hetkellä Madeiraa yksinomaan. Tässä pyydettiin laajentamaan tätä poikkeusjärjestelyä Reonin departementtiin iskukuumennetun maidon osalta yhteisön alkuperää olevasta maitojauheesta. Tätä poikkeusta halutaan, ulottama, halutaan ulottaa Reunionin departementtiin. En ole varma, onko tämä nyt täysin perusteltu, mutta haluan nyt kysyä samalta samassa yhteydessä, koska tämä nyt ei sido meitä mihinkään suuntaan, että tämä voidaanko tätä ulottaa muihin Ranskan meren takaisiin alueisiin, Martinikin, Guadeloupein ja niin edelleen. Ja siinä mielessä haluaisin pyytää tarkistusta tähän lausuntoluonnokseen, eli otettaisiin Ranskan muutkin meren takaiset alueet tähän tarkistukseen mukaan. Kiitos tästä ehdotuksesta. Sitten vielä yksi puheenvuoropyyntö. pyyntö Rouva Grese, Gretse, miten se lausutaan? En ole ihan varma. Pyydän anteeksi, jos lausun väärin. Kiitoksia puheenjohtaja Ninome Rova Gres. Kolme asiaa on käsitelty. Viini, so- sokeri ja maito. Viinistä olen yhtä mieltä suuresta osasta näitä suosituksia. niiden uudelleen nostaa tule puolustaa. Haluaisin, että huomioon otettaisiin kuitenkin myös ilmastonmuutoksen sopeutuminen. Näinhän tehdään muualla Euroopan unionissa. Ehkä tämä, tätä tointa voitaisiin tarkastella myös näitä aloita varten. Sitten minulla on kysymyksiä, jotka koskevat tislausta. En ymmärrä, miksi se on poistettu Kanarialle ja miksi Madeiralle ja Azoreille ei sovelleta sitä samaa sääntöä. Tämä viinistä sitten mitä tulee sokeriin. Tietenkin mielelläni haluaisin hyväksyä tämän lausunnon, mutta haluaisin täsmennyksiä siitä, mistä Ruokkosokeri tuonti tulee, tuleeko se ainoastaan muilta syrjäisiltä alueilta. Ja tässä tapauksessa mitä komissio ajattelee siitä PSEPSP-suhteen sitten maidosta. Olen yhtä mieltä Hon kanssa. Minullakin on paljon kysymyksiä. Onko meillä ensinnäkin varmuus siitä, että tuottaja on niin vähän, ettei se salli äh, omavaraisuutta edelleen nyt, kun on avattu tuonti maitojauhelle, mikä tällä sitten on edelleen, pitäisikö meidän keskittyä pikemminkin pienten tuottajien tukemiseen sen sijaan, että tuodaan maitojauhetta. Paljon kysymyksiä siis tästä nousee. Ei tämä keskustelu oikeastaan ole niin teknistä, miltä se saattaa vaikuttaa. Ja, als... Niinpä. Ja ihan vihoviimeisenä pohjana herra Alvis. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Kiitoksia. Haluaisin puuttua näihin erityistoimiin, joita sovelletaan. Ja e, tässä valmistelijan ajatukset ovat tärkeitä. E, ja tässä nyt niitä jo täydennettiinkin. E, tässä heijastellaan jokaisen äärialueen erityisnäkökohtia. Tässä pitäisi tosiaan niitä noudattaa. Niinpä minun mielestäni on erityisen tärkeää, että olisi olemassa lausunto tästä valiokunnasta, joka rikastaa sitä, miten käsitellään nimenomaan näitä äärimmäisen syrjäisiä alueita. Tässä täytyy ottaa huomioon nämä seikat, joita nyt on käsitelty ajatellen sitä tilannetta, että nämä säädökset tulevat voimaan ja eh, myös ottaen huomioon eh, tasapaino, eh, kun käsitellään tätä asiaa maatalousvaliokunnassa, joka mukana yhteispäätösmenettelyssä ja me toivomme, että lopputulos tyydyttää kaikkia, varsinkin alueilla. Tämä siis minun panokseni. Kiitoksia. Ja, das war... No niin, kiitos. Tämä oli kollegoiden viimeinen puhuja ja nyt komissiosta Rova Periolle puheenvuoro. Thank you very much. No niin, kiitos ja kiitos valiokunnalle näistä ehdotuksista ja tästä käydystä keskustelusta joka noudattelee tämän, näitä lyhyitä perusteluja tässä lausuntoluonnoksessa. Me huomasimme, että jotkut ehdotukset menevät itse asiassa tämän komission ehdotuksen, tätä komission ehdotusta pidemmälle ja me tulemme katsomaan niitä hyvin huolellisesti. Vaikka haluaisin kuitenkin huomauttaa, että niin kuin herra Alvis sanoi, tämä nykyinen ehdotus on aika kiireellisessä vaiheessa – koska suurin osa näistä säädöksistä ovat peräisin jäsenvaltioiden pyyntöjen perusteella tehdyistä muutoksista ja senpä takia tämän vuoden alussa toivomme saavamme asian eteenpäin hyvin kiireisesti, joten pyrimme saamaan asetuksen hyvin nopeasti hyväksytyksi. Toisaalta komissio jo tarkastelee uudestaan tätä asetusta, tarkistaa sitä uudelleen Lissabonin sopimuksen mukaiseksi ja tässä uudelleenlaatimisen yhteydessä voimme tosiaan harkita näitä teidän ehdotuksianne. Me varmasti tulemme joitakin kohtia, artikloita muuttamaan tässä asetuksessa. Voin koittaa vastata joihinkin esitettyihin kysymyksiin, joita valiokunnassa tuli esille. Esimerkiksi maitojauhe joka poikkeusluvalla reunionille on annettu mahdollisuudeksi UHT-maidon valmistamiseen. Se on jo myönnetty, myönnetty siis paitsi reunionille, niin myös muille Ranskan merentakaisille departementeille. Tämä ei ole mitään uutta, eli siellä on jo saatu aikaan tasapaino. Kysymys kuuluu vaan, miten tämä, tämä iskukuumennettu maito, eh, maidolle saadaan juridinen perusta. Madeira ja Reunion ovat maantieteellisesti sellaisessa tilanteessa, joissa ei pystytä eh, meijerituotteita riittävästi valmistamaan. Erityisesti Reunionilla on ponnisteltu kovasti tuotannon eh, lisäämiseksi, mutta se ei ole vieläkään riittävä. Tietojeni mukaan paikallinen tuotanto kattaa vain 20 prosenttia paikallisesta kulutuksesta, joten se ei suinkaan ole riittävä väestön kulutuksen, kulutukseen vastaamiseksi ja senpä takia reunille pitää tuoda maitokum, maitojauhetta, josta sitten, josta sitten paikallisesti tuotetaan iskukuumennettua maitoa. Guyan, Guadeloupe ja Martinique tähän, äh, mukaan tähän poikkeuslupaan. No komissio ei ole tätä harkinnut pelkästään sen takia, koska tämä on Ranskan pyynnöstä tämä poikkeus ja sen takia Ranska pyysi sitä vain Reunionille. Sitten Kanarian saarten maitotuote kysymys on hieman erilainen siellä on semmoinen maitovalmiste, joka ei kuulu perustamissopimuksen liitteeseen yksi, ja senpä takia siellä tarvitaan myös erityispoikkeusta. Tässä on kyse tuotteesta, joka on edullinen, ja sitä osa väestöä perinteisesti on käyttänyt, varsinkin köyhempi väestön osa on sitä käyttänyt ja sen takia haluttiin tätä poikkeuslupaa jatkaa Espanja on pyytänyt määräajan poistamista ja komissio on jo hyväksynyt tämän Espanjan pyynnön neuvoston kokouksessa. Tämä teille tiedoksi. Sitten viinin osalta minä kirjaan nämä huomiot, en osaa tältä osin vastata teille niin yksityiskohtaisesti, mitä kysymykset olivat mutta komissiossa tutkitaan näitä ehdotuksia ja mahdollisuuksien mukaan otetaan ne mukaan siinä vaiheessa, kun tätä asetusta uudelleen laaditaan. Ja tämä uusi versio annetaan toukoku- tai kesäkuussa parlamentille ja neuvostolle tarkasteltavaksi. Kiitos valitettavasti. Meillä aika alkaa loppua. Herra Takseira, ihan lyhyt loppupuheenvuoro ja näihin kysymyksiin vastaus. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, muito rapidamente e de forma muito sucinta. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Panin merkille nämä huomiot kollegoilta. Kiitän heitä niistä. Pyrin syventämään tätä Ahon esille kysymystä koskien maitoa. Tämä ei ollut minun käsitykseni asiasta. Madeiran tapauksessa voi kyllä kertoa, mitä siellä tapahtuu. Paikallinen maitotuotanto on vähentynyt. Tähän liittyy maitojauheen valmistaminen, sekin on merkittävä mutta paran tämän asian merkille ja syvennän sitä myöhemmin. Olen täysin teidän käytettävissänne niin, että voimme analysoida minulle esitettyjä kysymyksiä kollegoiden kanssa ja myöhemmin sitten otan ne huomioon lausuntoluonnoksessa. Niin kiitoksia. Kiitos tästä pragmaattisesta käytännönläheisestä vastauksesta. Haluaisin viitata nyt siihen, että tarkistus määräaika on toinen helmikuuta tähän ja 22. helmikuuta sitten äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta. Nyt menemme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Tänä päivänä kyse on viimeaikaisesta kehityksestä julkisten hankintojen alalla. Annan puheenvuoron heti herra Ulrich Lasakille. Pane předsedo, dámy a pánové, veřejné zakaz... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minun käsittääkseni tämä on hyvin tärkeä ja myös hyvin monimutkainen kysymys, jota, jota tässä nyt käsitellään. Tämä on tärkeä aihe, koska tässä on kyse 16 prosentista EUn BKTstä. Eli volyymi on sellainen. Tämä on se, jota julkisviranomaiset julkisissa hankinnoissa käyttävät teiden korjaamiseen, bussien ostamiseen, äh, sairaaloiden hankintoihin ja, ja, ja, ja muihin toimistotarvikkeisiin. Julkiset hankinnat, hankinnat on tässä valiokunnassa esillä sen takia, että niihin käytetään eurooppalaista rahoitusta ja sitten toisaalta vastaanottajat ovat paikallisviranomaisia. Usein nämä edunsaajat eivät pysty täytäntöönpanemaan tätä rakennerahastorahoitusta, koska myös tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat todenneet, että julkiset hankinnat ovat hyvin riskaabeli osa EU-hankkeiden täytäntöönpanoa. Nimittäin suurimmat virheet löytyvät siitä, että ehtoja ei ole täytetty tarjouskilpailuissa, jotain muodollisia virheitä ja sääntöjen vastaisuuksia esiintyy. Ja usein ongelma ei ole sinänsä lainsäädäntö, vaan se, miten sitä täytäntöön pannaan. Hankejohtajat, projektijohtajat, jotka ovat hyvin usein virkamiehiä kaupungeissa tai, tai kunnissa eivät omaa riittävää juridista koulutusta ja taustaa. Ja hyvin usein heiltä puuttuu myös ö, ohje, tai he eivät pysty ymmärtämään ohjeita. Ja ilman, että lainsäädäntöä tuntee, niin ei mitenkään voi tällä alalla kehittyä. Ja senpä takia olisi hyvä, tai on hyvä, että jäsenvaltiot tukevat koulutusta, jossa viranomaisille koulutetaan julkisten hankintojen sääntöjä ja että jäsenvaltiot eivät mutkistaisi omilla säännöillään näitä menettelyjä entisestään. Hyvin usein paikallisella tasolla ongelma on läpinäkyvyyden puute ja byrokratian määrä. Julkisten hankintoiden sopimukset ja, ja, ja julkiset viranomaiset, jotka suunnittelevat näitä toimia, eivät, eivät osaa tehdä selkeitä eroja ja hyvin usein he tarjoavat julkisia palveluita, mutta jos kyse on esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta, kumppanuussopimuksista, niin siellä paikallisviranomaisilla on, ne ovat kohdanneet juridisia ongelmia ja, ja sääntöjen tulkintaan liittyviä ongelmia. Tämän lausuntoluonnoksen yhteydessä olen tehnyt ehdotuksia, joita ovat tuoneet esille Eurocities ja, ja Euroopan alueiden yhteiselin. Olen kerännyt sellaisia ongelmia, joita viranomaisista on minulle ilmoitettu. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiinnittää huomiota näihin erillisiin ehdotuksiini, joista olen keskustellut sisämarkkina valiokunnan esittelijän vastaavan Haide Ryylen kanssa. Hän on täälläkin paikalla ja, Seven, ja Peters ja omien varjoesittelijöiden kanssa. Ja me voisimme suostua siihen, että, että tavoite on yhteinen, mutta tämä itsehallinto, periaate ja, ja viranomaisten välinen yhteistyö periaatteena pitää toteutua myös julkisten hankintojen yhteydessä. Lainsäädäntö E, jota myös e, yhteisön tuomioistuin on tutkinut, ei ole riittävää. Hyvin usein ongelmat syntyvät siitä, että itse asiassa e, säädöksiä tulkitaan tiukemmin joissakin jäsenvaltioissa. Siis täydellistä lainsäädännön uudistamista ei tarvita. Se johtaisi vain lisää byrokratiaan, vaan Tarpeen olisi se, että nykyistä lainsäädäntökehystä eh, täytäntöön pantaisiin riittävällä ja ymmärrettävällä tavalla. Ja tässä yhteydessä saataisiin myös sitten etuja edunsaajille siitä, miten näitä lainsäädäntöjä on muotoiltu. Kiitos. Meillä on kolme puheenvuoropyyntöä, ei kun neljä. Ihan lyhyesti pyydän koska aika alkaa loppua. Herra Simon ensin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää herra Flasakia tästä lausuntoluonnoksesta ja tästä avoimuudesta ja, ja yhteistyökyvystä siitä, että löydämme varmasti ää, eh, ää, eh, eh, valiokuntien kesken yhteisen kannan. Haluaisin tässä yhteydessä tuoda esille kolme huomautusta. Ensinnäkin tämä kuntien välinen yhteistyö kohta viisi herra Flasak toi tämän esille, tämä alueviranomaisten ja paikallisviranomaisten välinen yhteistyö kehittäisi, esimerkiksi vesi- ja jätehuollon parantamista ja ja tällä alalla on jo vuodesta 2007 oikeuskäytäntöä yhteisön tuomioistuimesta, joka edellyttää, että meidän pitää varmistaa se, että oikeuskäytäntö toteutuu sekä komission lainsäädäntöehdotuksissa että, että kentällä. Sitten kohta neljä tässä näissä ehdotuksissa, jossa viitataan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksiin. Tämän yhteydessä täytyy sanoa, että sisältö oli meille, olimme yhtä mieltä, vaikka Saksan saksankielinen käännös on joko väärä tai sitten me emme ole ymmärtäneet oikein. Nimittäin kun tässä puhutaan public-private partnerships, PPP, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta, ja sitten sen jälkeen, kun, kun viitataan tähän kumppanuuteen, ainakin englanniksi, niin Saksan käännöksessä sanotaan julkiset hankinnat yksinkertaisesti. Ja se on ihan eri asia. Ja se johtaa ihan eri tulkintaan. Ja sen takia haluaisin nyt pyytää kaikkia ennen kuin teette tarkistuksenne, että tarkastatte, että teidän käännöksenne ovat oikein. Sisällöllisesti haluaisin tässä viitata siihen, että meidän käsityksemme on se, että nämä julkisen yksityisen sektorin kumppanuudet saattavat yksinkertaistaa kansallisella tasolla menettelyjä, mutta näin ei ole tapahtunut, vaan on syntynyt lisää oikeudellista epävarmuutta, koska tiettyjä sääntöjä ei ole tarkennettu. Ja haluaisin viitata tällaisiin vanhoihin tapauksiin, jotka ovat tapahtuneet ennen yhteisön tuomioistuimen tuomiota tammikuuta 2005 Halle ja niin edelleen. Eh, eh, eh, julkisasiamies Stix Hackl antoi täysin erilaisen kannan kuin yhteisön tuomioistuin ja sen takia oikeusvarmuus pitää näissä vanhoissakin tapauksissa säilyttää. Sitten nämä pal- palveluurakat kohdassa kuusi. Tässä kohden tarvitaan Euroopan tasolla lainsäädäntöä. Tuomioistuinhan antanut useita tuomioita palvelun tuottamisesta ja selventänyt nämä peri, perusperiaatteet. Ja senpä takia nyt jatkossa pitää näitä periaatteita myös noudattaa. Ja, ich stelle erfreut fest, dass diese... No niin, nyt sitten me otamme toissijaisuusperiaatteen ihan vakavissamme. Seuraavana herra Madulla. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä arvostan kyllä kovasti tätä ehdotusta, josta nyt keskustellaan. Minä todellakin uskon, että kun puhutaan Itä-Euroopan maista, niin meillä on ongelmia ollut tässä suhteessa. Siitä syystä arvostan kovasti sitä, että yhdennetään julkisten hankintojen säännökset, samoin kuin oikeudelliset puitteet. Ja tämä johtaa siihen, että vähennetään riskiä ja lisätään tehokkuutta rakennerahastoissa. Sanon tämän sen tähden, että yhtenäisten puitteiden puute johti ongelmiin silloin, kun siirrettiin näitä säädöksiä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja joskus tilanne oli monimutkainen jäsenvaltiosta johtuneista syistä. Esimerkiksi ennen kuin Romania tuli jäseneksi, ja jopa nyt siellä on ongelmia. näissä tarjousmenettelyissä ja niiden määräajoissa. Usein kestää vuosia ennen kuin pääsee käsiksi varoihin ja se saa aikaan ongelmia meille se tarkoittaa sitä, että menetämme näitä määrärahoja. Siitä syystä tuen sitä, että yksinkertaistetaan sääntöjä Euroopan tasolla. Kiitos, Ramatula. Ja haluaisin kiittää herra Vlasakia tästä luonnoksesta ja kiitos hyvästä ennakkovalmistautumisesta. Yksi kohta on hyvin tärkeä, joka myös tulisi tulla selkeästi esiin, nimittäin tämä Euroopan unionin lainsäädäntökehys on itse asiassa aika selkeä. Se on uudistettu vuonna 2004 ja se on nyt täytäntöönpanovaiheessa ja meillä on tuomioistuimen tuomioita, joka on selventänyt avoimet kysymykset ja selventänyt ne. Ja nyt puuttuu vaan avoimuus sitten täytäntöönpanossa – kansalliselle tasolle ja, ja se, miten tieto jäsenvaltiossa kulkee. Ja senpä takia kohdassa yksi on hyvä tehdä. Vlasak on sanonut, että tarvitaan lisää koulutusta ja tiedon välitystä paikallis- ja alue viranomaisille, niille, jotka näitä, näitä sopimuksia solmivat, koska heillä on vastuu täytäntöön panna eurooppalainen lainsäädäntö omalla tasollaan. Se on vaikeaa, niin kuin herra Matula sanoi, eli ei saisi tapahtua niin, että niin kuin eri kaupungeissa tapahtui, että kun on kyse eh, julkisista eh, rakennerahastoista, niin aina tapahtuu virheitä ja hankintojen yhteydessä. Ja varmastikin tässä yhteydessä ja, ja tässä lausuntoluonnoksessa ei tarkoite, tavoitella nyt sitä, että luodaan kokonaan uutta lainsäädäntöä, koska olemassa oleva on selkeä, tarvitaan vain selkeämpää, selkeämpää täytäntöönpanoa. Joissakin kohdissa kuntien ja paikallisalueen viranomaisten asema – Lissabonin sopimuksen myötä selkeytyy toissijaisuusperiaate, tarkoittaa tätä omaa tai itsehallintoa. Tarkoittaako tämä nyt sitten, sitten itse omistamien yritysten kautta tai, tai jonkun sisäisen palvelun kautta, eikä niinkään ulospäin suuntautuvan kilpailutuksen kautta. Hyvin usein tarkoituksena on tosiaan se, että paikallisviranomaiset saavat itse päättää, miten ne parhaiten pystyvät esimerkiksi palveludirektiivin vaatimuksiin ja edellytyksiin vastaamaan. paikallisalueviranomaiset ovat saaneet pitää vapauden toissijaisuusperiaatteen puitteissa päättää itselleen parhaimmin soveltuvista toimittajista. Danke, Frau Kollegin Verheyen. Kiitos, Rove Verheyen. Seuraavana herra Goodmans. Thank you. I, would like... Kiitoksia. Minä haluan todellakin kiittää hyvin ammattimaisista ehdotuksista olen todellakin samaa mieltä. Ensimmäinen ja pääkohta on kolme, että tuetaan äh, paikallistason viranomaisia näissä menettelyissä. Jos katsotaan nyt tätä uutta Urban ohjelmaa, joka on osa äh, aluekehitysrahastoa, ja täällä näkyy, että täytäntöönpano ei ole niinkään hyvä se tarkoittaa sitä, että urbanohjelmat, ne ovat kaupunkiohjelmia. Se ei nyt suju kovinkaan hyvin ja saattaa olla, että tässä puuttuu yhteistyö kansallisen viranomaisen kanssa ja hoito paikallisviranomaisen kanssa. Ja sitten toiseksi en tiedä, miten vanhoissa jäsenvaltioissa tilanne on, mutta henkilökohtaista kokemusta on uusista jäsenvaltioista. PPP-hankkeita on kehitelty, mutta realistisesti ne eivät toimi lainkaan. Ja tämä on ilmeisesti tiedonpuutteesta johtuvaa tai sitten luottamuspulaa kun puhutaan yksityisyritysten ja e, hallitusten tai paikallisviranomaisten välisistä suhteista. Ja tässä ollaan epäonnistuttu. E, en tiedä, johtuuko se uudesta lainsäädännöstä vai mistä, mutta on tärkeää, että saadaan tukea PPPlle julkisessa yksityiskumppanuudelle. Kiitos. Jan Ulrich und dann die Jan Ulrich ja sitten valmistelija. Jan Ulrich. Yes, a very two short comments. Uh, one, uh, Kaksi lyhyttä kommenttia. Halusin vain tarkentaa ja selventää. Euroopassa ei ole nyt mitään urban-ohjelmaa, urban-ohjelmaa. Se loppui 2006 ja nyt on mainstream sound-ohjelma, jotka liittyy liittyvät kaupunkien. Urban ohjelmaa ei siis ole. Se katosi vuodelta, kartoilta vuodelta, vuonna 2006. Toinen kohta. Tilintarkastustuomioistuimen raportin mukaan yksi virheiden syy on nimenomaan julkisissa hankinnoissa, eikä pelkästään alueellisella paikallistasolla. Eli nyt ei kannata pelkästään keskittyä paikallistasolle, vaan se koskee, nämä virheet tapahtuvat kaikilla tasoilla – ja ei mitenkään erityismin paikallisalueella Jos kaikki on selvää, niin mistä nämä virheet sitten johtuvat? Mikä tämä ongelma on? Koska näitä virheitä ja sääntöjen vastaisuuksia esiintyy jatkuvasti julkisten hankintojen osalta. Ja kysymykseen vastaa nyt sitten äh, valmistelija. Sen jälkeen komissiolla on vielä niin minä olen pääesittelijä sisämarkkinavaliokunnassa, olen täällä varjona mukana ja minä olen ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Elä Vlasekin kanssa ja tämä on hyvin tärkeä meidän valiokunnallemme, mutta halusin vain vastata tähän kysymykseen, nimittäin ongelmat julkisissa hankinnoissa, että, että molemmat, monet käyttävät sitä eri tarkoitukseen. Vihreänä tietysti toivon, että kun puhutaan julkisista hankinnoista, niin ajatellaan energiatehokkuutta ja ilmastonsuojelua ja muuta. Mutta itse asiassa koordinaatiota ei ole tapahtunut, koska koko tämä soft law-puoli on ollut aivan villiä. Minä olen koittanut nyt selvittää viime vuosien aikana julkisia äh, hankintoja ja päivän ajan etsin netistä, mitä sieltä löytyisi ja mitään tai kunnalta ei voi olettaa, kertaa, että ne tutkivat päiväkausia nettiä ennen kuin ne julkaisivat tarjouspyynnön. Eli tämmöistä koordinaatiota ei ole tapahtunut komissiossa, komissiossakaan. Ja komission pitäisi paikallisia alueviranomaisille ja maille tarjota apua täytäntöönpanon osalta – Tämä tuki olisi varmasti tarpeen koulutusta, käsikirjoja, mutta ei vaikeuttaa asiaa sillä, että koko ajan luodaan uutta softloota ja, ja ja ei tutkita sitä, miten nämä erilliset, erilaiset asiat soveltuvat ja nivoutuvat yhteen. Ja, ja tässä on ollut hyvin paljon ylimääräistä byrokratiaa ja sen osalta pitää löytää mahdollisuus yksinkertaistamiseen. Eli ei varsinaisia direktiivejä yksinkertaistaa, vaan miten niitä täytö, täytäntöönpanna, niin sen osalta pitää löytää jonkunnäköistä yksinkertaistamista ja helpottamista. Kiitos tästä. Onko komissiolla vielä jotain tähän lisättävää? Man kann sich nicht entscheiden, dann gibt jos kukaan ei halua, ettekö osaa päättää, niin sitten annan lopuksi valmistelijalle. Vai onko siellä komissiossa joku nyt? puheval, puhehalukas. Kiitos, minä puhun sisämarkkinapääosaston puolesta ja halusin sanoa vain, että nämä mietinnöt ovat meille hyvin suureksi avuksi. Me olemme tietoisia niistä ongelmista, jotka Rova Ryyle otti esiin äsken. Me tarkastelemme hyvin tiukasti kuulemisen tuloksia. Varsinkin äh, nämä, katsotaan tämän mietinnön tuloksia. Ja voin luvata teille jo nyt, että komissio tekee töitä, jotta voitaisiin antaa parempaa ohjeistusta ajatellen nyt näisiä kotisivuja, jotta paikallisviranomaisella on pääsy koordinoituihin sääntöihin netitse niin, että tarvitaan paljon vähemmän kuin yksi päivä netissä seikkailua. Ja tässä sovelletaan Euroopan lainsäädäntöä. Me olemme sitoutuneet seuraamaan parlamentin suosituksia. Danke, manchmal reicht ein Tag, um das Kiitos. Joskus päiväkin riittää koko draaman selvittämiseen. Nyt haluaisin tähän loppuun vielä antaa puheenvuoro heille Flasakille. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom potrhnout to, že se musí. Kiitoksia. Haluaisin vain korostaa sitä, että meidän on tehtävä yhteistyötä niin, että nämä toimet toteutetaan mahdollisimman pian. Olemme onnistuneet yksinkertaistamaan ja täsmentämään lainsäädäntöä ja säännöksiä. Tämä on yksi parhaita tapoja torjua kriisiä. selkeästi on olemassa res- reservejä yhteisrahoitusta varten kunnissa, mutta jos tulee ongelmia, niin se aiheuttaa ongelmia, työttömät ja niin edelleen. Meidän etunamme on siis toimia mahdollisimman nopeasti ja toteuttaa tätä yksinkertaistamista ja tehdä säännökset läpinäkyvimmiksi. Toivon, että saamme tähän tukea myös Espanjan puheenjohtajavaltiolta. Kuuntelin valtiosihteeriä tänään ja kuulin, että yksi heidän prioriteeteistaan on juuri tämän alan yksinkertaistaminen. Ja on tarkoitus pureutua näihin, tähän problematiikkaan tavalla tai toisella. Ja, dann nochmal herzlichen Dank. Kiitos Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoroista. Päätän eh, istunnon tähän. Me jatkamme huomenna kello yhdeksän. Älkää unohtako. Huomenna yhdeksältä jatketaan. Okay.